Good morning, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, naiset ja herrat. Toivotan teille tervetulleeksi tähän tärkeään talousarvion valvontavaliokunnan kokoukseen. Pyydän anteeksi sitä, että aloitamme hieman myöhässä. Minun esityslistassani oli väärä kokoussali ja sinne riesinkin ensin, mutta nyt sitten sain tietää, missä oikeasti olemme, joten pyydän anteeksi. Meillä on hyvin tärkeä kokous tänään. Toivotan tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimen presidentin, joka tulee esittelemään vuoden 2010 vuosikertomuksen. Toivotan myös kaikki muut läsnäolijat tervetulleeksi. Olette kaikki saaneet esityslistan. Onko teillä siihen kommentoitavaa? If not, then I... Mikäli ei, niin se on hyväksytty ja tämä kokous äh, menee internetin kautta koko maailmaan, joten kaikki mitä te sanotte on julkista. Kokouksen lopuksi, tilintarkastustuomioistuimen raportin keskustelun lopuksi, meillä on sitten äänestys, joten varoitan teitä etukäteen jo, huolehtikaa siitä, että teillä on äänestyskorttinne. Mikäli teillä ei ole sitä mukana, niin lähettäkääpä joku hakemaan sen. Kohta kolme esityslistalla pöytäkirjan hyväksyminen, hy, pöytäkirjan hyväksymiset seuraavista kokouksista. Onko näihin mitään kommentoitavaa? Näin ei näitä olevan, joten ne on hyväksytty myös. Ja sitten siirrymme kohtaan neljä esityslistalla. Tämän kokouksen huippukohta siis, eli istuimen presidentin esittelemä varainhoitovuotta 2010 koskeva vuosikertomuksen esittely. Peter de Silva, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, hyvät jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Minulle on kunnia voida esitellä jälleen kerran tälle valiokunnalle tänään Euroopan tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus Euroopan unionin talousarvion toteuttamisesta – ja kehitysrahastoista varainhoito vuodelta 2010. Kuten näette, vuosikertomuksessa talousarvion toteuttamisesta käsitellään lähellä tilinpäätöksen luotettavuutta ja tilien perustana olevien toimien asianmukaisuutta tänä vuonna. Vuosikertomus sisältää myös menojen avulla rahoitun toiminnan tuloksellisuutta koskevan luvun ja nyt julkaistavan vuosikertomuksen kantaviin teemoihin lukeutuu lisäksi komission vastuulla olevan raportoinnin laatu. Mitä tulee pää viesteihin, haluaisin korostaa muutamia tärkeitä kysymyksiä, jotka liittyvät talousarvio-uudistusta koskeviin ehdotuksiin ja talouden ohjausjärjestelmän kehitykseen. Mitä tulee EUn e tilien luotettavuuteen, tilintarkastustoimiston toteaa, että Varanhoitovuoden 2010 tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot Euroopan unionin taloudellisesta asemasta sekä toimien tuloksista ja rahavirroista päättyneeltä varanhoitovuodelta. Kuitenkin taloudellisen raportoinnin, raportoinnin perustana olevien tietojärjestelmien laadussa on kuitenkin parantamisen varaa Erityisesti varanhoitajan kohdistuvista riskeistä olisi pyrittävä antamaan parempia selvityksiä. Tänä vuonna tilintarkastustuomioistuin panee merkille esimerkiksi, että kirjanpitosääntöjä ja valvontaa ei ole mukautettu siten, että niissä otettaisiin huomioon riittävässä määrin EUn talousarvioista suoritettavien ennakkomaksujen osuuden huomattava kasvu. Vuodesta 2009 lähtien on ollut huomattavaa kasvua, mitä tulee kohesiopolitiikan alalla rahastoihin – Rahoitusjärjestelmiä koskevien välineiden avulla EUn talousarviosta suoritetaan maksuja rahastoihin heti kun näihin välineisiin sovellettavat lainsäädäntökehykset on perustettu. Jäsenvaltiot käyttävät varat takaisin maksettavana tukena, jota ne antavat ohjelmakauden aikana lainojen, takuiden ja pääomasijoitusten muodossa. Tilintarkastustuomioistuimen tarkastuksessa tuli esimerkkiin esimerkittävä joukko tapauksia, jossa komissio oli kirjannut EUn talousarviosta suoritetut ennakkomaksut alun perin menoina eikä taseeseen merkittävinä tuloina. Näin ollen alustavasta tilinpäätöksestä sai vaikutelman, että edustajat olivat esittäneet kaikkien EU-varojen käyttöä koskevan todentavan aineiston, vaikka käytännössä näin ei ollut, vaan riskejä oli yhä olemassa. Komissio korjasi kirjanpidon virheelliset tiedot mukauttamalla varanhoitovuoden 2010 alustavaa tilinpäätöstä ja esittämällä vastaavat määrät uudestaan varanhoitovuoden 2009 tilinpäätöksessä. Tilintarkastustuomioistuin tuo tämän asian esiin vuosikertomuksen alussa esitettävässä tarkastuslausumassa. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästä kirjanpito-ongelmasta – Perusongelmana on, että ajantasaiset tiedot EU-varoista, jotka jäsenvaltiot ovat tosiasiallisesti käyttäneet rahoitusjärjestelyä koskien vien välineiden yhteydessä, puuttuvat, mikä horjuttaa komission suorittaman valvonnan ja hallinnoinnin vaikuttavuutta. Tilintarkastustuomioistuin katsookin, että komission olisi välittömästi tarkistettava asianomaista kirjanpitosääntöä ja ryhdyttävät isätoimiin, jotta käyttöön saadaan tiedot, jotka ovat tarpeen rahoitusjärjestelyjä koskevien välineiden valvonnan ja hallinnoinnin parantamista varten. Suurin osa vuosikertomusta ja tarkastuslausumaa koskevista tarkastustyöstä liittyy tilintarkastus tuomioistuimen arviointiin. Tämän arvioinnin kohteena on tulojen menojen säännönmukaisuus. Tilintarkastustuomioistuimen vuodelta 2010 antavan tarkistuslausuman yhteydessä on pyritty ottamaan huomioon vuonna 2011 voimaan tulleet kansainvälisten tilinpäätöstandardien muutokset. Tarkistuslausumassa erotetaan toisistaan tulot, sitoumukset ja maksut. Tilontarkastustuomioistuin katsoo, että 31. päivä joulukuuta 2010 päättyneen varainhoitovuoden osalta tarkistetut EUn tilinpäätöksen perustana olevat tulot ovat osiltaan lailliset ja asianmukaiset. Tilien perustana olevien maksujen virhetaso oli olennainen. Arvioitu virhetaso koko EUn talousarvion osalta oli 3,7 prosenttia. Tilintarkastustuomioistuin esittää maksuja koskevan yleisen lausuman tueksi erityisarvion viiden toimintalohkoryhmän osalta. Erityisarviot esitellään vuosikertomuksen luvuissa 3-7. Toimintalohkot vastaavat pitkälti vuosien 2007 13 rahoituskehyksen otsakkeita. Rakennetta on muutettu aiempiin vuosikertomuksiin verrattuna, jotta EU-menoista kyettäisiin esittämään mahdollisimman hyödyllinen analyysi. Erityisarviot perustuvat lähinnä tapahtumatarkistusten tuloksiin, järjestelmien vaikuttavuuden arviointiin sekä komission johdon antamien tietojen luotettavuuden arviointiin. Komission johdon antamat tiedot esitetään pääosastojen vuotuisissa toimintakertomuksissa. Tilintarkastustoimijoistun toteaa, että kahteen suurimpaan toimintalohkoryhmään, maatalous ja luonnonvarat sekä kohesiopolitiikka, energia ja liikenne, liittyy olennainen virhetaso ja järjestelmät ovat osittain vaikuttavia. Kohesiopolitiikan, energian ja liikenteen ala oli yhä virheille altein EUn menoala. Arvioitu virhetaso oli 7,7 prosenttia vuonna 2010. Määrä on suurempi kuin menojen osalta vuonna 2009 arvioitu virhetaso, mikä selittää myös sen, miksi arvioitu virhetaso on koko talousarvion osalta viime vuotista korkeampi. Kuten jo viime vuonna korostin, eri vuosien arvioitujen virhetasojen vertailun perusteella ei kuitenkaan pidä tehdä hätiköityjä johtopäätöksiä. Meno-ohjelmat ovat luonteeltaan monivuotisia, ja komissio voi määrätä korjaavia toimenpiteitä minä vuonna tahansa, joten maksujen perusjoukko voi vaihdella suurestikin vuodesta toiseen. Lähes puolen kohesiopolitiikan energian ja liikenteen alan suoritettu alalla suoritetuista maksuista liittyy virheitä, mutta arvioidun virhetason taustalla vaikutti pitkälti suhteellisen pieni joukko hankkeita, jotka olivat kokonaisuudessaan tukikelvottomia. Virhetasoon vaikutti myös se, että sekä EUn että jäsenvaltioiden hankintasääntöjä laiminlyötiin vakavasti. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että jäsenvaltioiden viranomaisilla oli useimmissa tapauksissa käytettävissään riittävät tiedot, joiden avulla ainakin osa virheistä olisi ollut havaittavissa ja korjattavissa ennen maksujen suorittamista. Komissio on edistynyt toimissa, joita se on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen aiempien huomautusten perusteella. Tilintarkastustuomioistuin katsoo kuitenkin, että jäsenvaltioiden oikaisumekanismeissa ja tarkistustoiminnoissa on yhä parantamisen varaa. Maatalouden ja luonnonvarojen alalla arvioitu virhetaso oli 2,3 prosenttia ja järjestelmät olivat osittain vaikuttavia. Virhetaso ei ollut olennainen yhdennetyn hallinton ja valvontajärjestelmän kattamissa suoran tuen maksuissa, joiden osuus 57 miljardin euron kokonaismenoista oli 40 miljardia euroa. Maaseudun kehittämiseen liittyvät menot olivat sen sijaan yhä alttiita virheille. Tilintarkastustuomioistuin havaitsi, että suurin osa virheistä oli seurausta siitä, että tietokannat sisälsivät vanhentuneita tietoja viljelylohkojen koosta. Virheiden esiintyvyyttä lisäsivät myös puutteet, joita ilmeni kansallisten tarkastajien toimittamissa pinta-alamittausten tarkistuksissa useissa tarkastuskäynnin kohteena olevissa jäsenvaltioissa, lähinnä Bulgaariassa, Romaniassa, Kreikassa, Tsekin tasavaltassa ja Alankomaissa. Vuosikertomuksessa esitellään näiden ongelmien ratkaisemista sen tähtäviä suosituksia tutkimuksen ja muiden sisäisten politiikkojen sekä unionin ulkopuolelle suunnattavan tuen, kehitysyhteistyön ja laajentumisasioiden toimintolohkoryhmien osalta. Tilintarkastustuomioistuin toteaa, että tapahtumissa ei yleisesti ottaen ilmennyt olennaista virhetasoa, mutta järjestelmät ovat yhä vain osittain vaikuttavia. Unionin ulkopuolelle suunnattavia tukia antavat myös Euroopan kehitysrahastot, joista tilintarkastustuomioistuin julkaisee erillisen vuosikertomuksen. Tilintarkastustuomioistuin totesi, että maksuihin liittyvä virhetaso oli vuonna 2010 olennainen, arviolta 3,4 prosenttia, ja että jäsenjärjestelmät olivat osittain vaikuttavia. Viidennen ja viimeisen toimintalohkoryhmän hallintomenojen ja muiden menojen osalta tilintarkastustuomioistuin toteaa, että virhetaso ei ollut olennainen ja että järjestelmät olivat viime vuosien tapaan vaikuttavia tilintarkastustuomioistuimen tarkistus, joka koski varainhoitovuoden 2010 maksujen säännönmukaisuutta, tukee kaiken kaikkiaan viime vuosien päätelmiä. Maksujen sääntöjen mukaisuuteen liittyy yhä huomattavia riskejä edunsaajien tasolla, rakennepolitiikan alalla sekä väli- ja loppumaksujen yhteydessä. Järjestelmien vaikuttavuus on kuitenkin yleisesti ottaen parantunut huomattavasti, etenkin komission tasolla ja maatalousalalla. Vaikuttavuuden parantumista ilmentää laskusuuntaus, joka on havaittavissa tilintarkastustuomioistuimen koko talousarvion osalta arvioimissa virhetasoissa. Arvioitu virhetaso laski yli 7 prosentista alle 4 prosenttiin vuosien 2006 ja 10 välisenä aikana. Miten tilintarkastustuomioistuimen tarkastustuloksia sitten voidaan verrata komission omiin arviointeihin? Pääosastojen vuotuiset toimintakertomukset ja komission yhteenvetokertomus sisältävät lukuisia varaumia, jotka koskevat sisäisten valvontajärjestelmien valmiuksia varmistaa menojen säännönmukaisuus eri toimintalohkoilla. Varaumat perustuvat yleensä jäännösriskin tai jäännösvirhetason laskentaan. Tavallisesti laskennassa arvioidaan valvontamekanismien vaikutus virhetasoon monen vuoden ajalta ja saatua lukua verrataan kahden prosentin olennaisuusrajaan. Tämän arvioinnin osatekijän merkitys on kasvanut vuonna 2010, ja komission edun mukaista olisi, että pääosastot soveltaisivat sitä johdonmukaisemmin. Kuitenkin tilintarkastustuomioistuin katsoo, että esitettyjen varaumien olisi useilla aloilla pitänyt olla sisällöltään laajempia ja kattavampia. Esimerkiksi kohesiopolitiikan alalla tilintarkastustuomioistuin katsoo, että komission soveltava lähestymistapa saattaa johtaa riskialttiiden määrien aliarviointiin. Tilintarkastustuomioistuin myös pysyy aiemmin esittämässään huomautuksissa ja suosituksissa, jotka koskevat tarvetta parantaa rahoitusoikeutta ratkaisuista ja takaisinperinnästä annettavien tietojen laatuja. Pääosastojen vuotuiset toimintakertomukset sisältävät myös tuloksellisuutta koskevan itsearvioinnin. Tänä vuonna hyvä puheenjohtaja ensimmäistä kertaa tuo tilintarkastustuomioistuin esittää vuosikertomuksen kahdeksannessa luvussa tulokset toimistamme suorittumastaan tarkastuksesta, joka kohdistui maatalouden ja maatseudun kehittämisen pääosaston, aluepolitiikan pääosaston sekä tutkimuksen ja innovoinnin pääosaston antamien tuloksellisuutta koskevien tietojen tarkku- tarkoituksenmukaisuuteen, vertailukelpoisuuteen ja luotettavuuteen. Tarkastuksensa perusteella tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio painostaisi vuotuisessa toimintakertomuksessa aiempaa enemmän tuloksellisuutta, EUn rahoituksen taloudellisuutta ja tehokkuutta unohtamatta. Komission olisi myös määriteltävä monivuotuisiin tavoitteisiin sovellettavia asianmukaisia välietappeja, jotta edistymistä voitaisiin arvioida asianmukaisesti. Laadukas tuloksellisuutta koskeva raportointi on keskeisessä asemassa EUn talousarvion hallinnoinnista vastaavien tahojen tilin velvollisuuden varmistamisen kannalta. Kahdeksannessa luvussa esitetään useita talo- tarkoituksenmukaisia suosituksia, jotka perustuvat viime varainhoitovuoden keskeisiin toiminnan tarkistuksen tuloksiin. Tarkastukset on esitetty tilintarkastustuomioistuimen erityiskertomuksissa. Erityisesti yleiseen hallinnointiin perustuvilla aloilla tilintarkastustuomioistuin suosittelee, että komissio ja jäsenmaat pyrkivät tukemaan tuloksellisuutta kolmen kohden avulla – Ensinnäkin kiinnittämällä EUn menoohjelmien suunnitteluvaiheessa enemmän huomiota SMART-tavoitteiden määrittelemiseen sekä täytäntöönpanossa ilmenevien mahdollisten riskien yksilöintiin ja vähentämiseen. Toisekseen sopimalla yhdenmukaisia tulosindikaattoreita ja varmistamalla, että suunniteltuja tavoitearvoja ja saavutettuja tuloksia koskevat tiedot ovat luotettavia. Kolmanneksi suunnittelemalla ja panelemalla täyty- täytäntöön sellaiset seuranta- ja valvontajärjestelmät, joiden avulla tuloksista saadaan kattavaa ja oikeellista tietoa. Näistä suosituksista voisi olla, hyvä puheenjohtaja, myös komissiolle hyötyä sen laatiessa perussopimuksen artiklassa 319 tarkoitetun arviointikertomuksen vastuuvapausmenettelyä. Tämä päättää yhteenvetoni pääkohdista varanhoitovuoden 2010 vuosikertomuksessa. Uskon, että yhteenveto tukee viime vuosien pääasiallista viestiä. Järjestelmiin on vuosien ajan tehty lisäparannuksia, mutta tästä huolimatta maksujen säännönmukaisuudessa on yhä huomattavia riskejä, joihin voidaan puuttua kunnolla vain uudistamalla sovellettavia säädöksiä sekä valvontajärjestelmiä. Ehdotukset alakohtaisesta lainsäädännöstä, jota sovellettaisiin menoihin vuodesta 2014 alkaen, luovat tähän mahdollisuuden. Mutta kuten viime vuonna korostin, uudistusten olisi kuitenkin keskitettyvä menojen yleisen laadun parantamiseen. Tämä tarkoittaa, että hallintoa on parannettava ja säännönmukaisuuteen sekä tuloksellisuuteen liittyviä riskejä lievennettävä siten, että valvontakustannuksia kyetään alentamaan. Tarvitaan asianmukaisia järjestelyjä samaan aikaan, joilla valmistetaan avoimuus ja tilivelvollisuus. Myös tämä on suuri haaste. Kuten tämä vuotisessa vuosikertomuksessa todetaan, päämäärä edellyttää selkeiden tavoitteiden antamista järjestelmän valmiuksien parantamista niin, että niiden avulla voidaan tuottaa asianmukaista ja luotettavaa tietoa edistymisestä ja riskeistä. Uusien EUn talousarvioita koskevien ehdotusten lisäksi on ollut suuria kehityssuuntaisia, jotka nostavat esiin keskeisiä avoimia koske- avoimuutta koskevia kysymyksiä ja lisäävät riskiä julkisen tilivelvollisuuteen ja julkistalouden tarkastuksen kehittämiseen liittyvistä puutteista. Näitä huolenaiheita tuotiin esille viime kuussa EUn ylimpien tarkastuselinten pääjohtajien yhteiskomitean lausunnossa ja päätöslauselmassa – EUn ylimmät tarkastuselimet peräänkuuluttivat avoimuuden, tilivelvollisuuden ja julkistalouden tarkastuksen periaatteiden noudattamista, kun kyseessä on julkisista varoista. Euroopan vakausmekanismin perustaminen nähtiin avaavan väylän näiden periaatteiden soveltamiseen. Arvoisa puheenjohtaja, arvoisat valiokunnan jäsenet, kun on kyse julkisista varoista, kansalaiset voivat oikeutetusti odottaa, että parlamentit vastaavat julkistalouden tarkastajien tuella vaikuttavan julkisen valvonnan ja tilivelvollisuuden toteuttumisesta. Uskon, että vuosikertomus, joka minulla on ollut kunnia teille tänään esitellä, antaa Euroopan parlamentille ja tälle valiokunnalle vakaan perustan arvioida EUn varoja koskevan tilivelvollisuuden toteutumista varainhoitovuoden 2010 osalta. Avoimuuden ja tilivelvollisuuden edistäminen on kaikissa demokraattisissa yhteiskunnissa toimivien elinten velvollisuus. Tämä velvollisuus on keskeisessä asemassa myös nykytilanteessa, jossa julkistalouteen kohdistuu suuri paine. EUn tavoitteiden saadottaminen on erittäin tärkeää ja luottamuksen ja uskon rakentaminen Euroopan unionia ja sen toimielimiä kohtaan on kansalaisten keskuudessa akuutti kysymys. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos äh, presidentti Caldeira. Voin vakuuttaa teille, että tilintarkastustuomioistuimen raportteja on aina tutkittu tässä valiokunnassa hyvin tarkkaan, eikä nytkään tilanne ole poikkeuksellinen. Me tulemme hyvin tarkkaan käymään lävitse teidän raporttinne. Raportti on osoitettu hyvin pitkälti komissiolle ja haluankin toivottaa tervetulleeksi komission jäsenen tänne joukkoomme, jotta hän voi sitten antaa komission kommentin. Herra Semeta, olkaa hyvä. Mr. Chairman, Mr. Rapporteur, President Caldeira. Puheenjohtaja, presidentti Caldeira, arvoisat tämän valiokunnan jäsenet, samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen jäsenet. Tilintarkastustuomioistuimen vuosittainen raportti vuodesta 2010 yhdessä komission vastausten kanssa on intensiivisten ja rakentavien vuoropuheluiden lopputulos näiden kahden toimielimen välillä. Hyvä yhteistyö on ollut tärkeä elementti koko tässä prosessissa. Haluaisin vielä kerran kiittää presidentti Caldeiraa, samoin kuin tilintarkastustuomioistuimen jäseniä ja heidän palveluitaan tästä hyvästä yhteistyöstä. Tämä raportti julkistetaan aikana, kun Euroopan unionin taloudellisessa tilanteessa on tapahtunut merkittäviä muutoksia ja samanaikaisesti puhutaan budjetin uudenlaisesta hallinnasta. Keskustelut monivuotisista rahoitusnäkymistä, tuleva tämän sektorin lainsäädäntö sekä uusi varanhoitoasetus ovat suuria tekijöitä, kun parannetaan seuraavia eurooppalaisia ohjelmia. Tässä yhteydessä on vielä tärkeämpää, että meillä on selkeät, vakaat kriteerit, joiden pohjalta sitten voidaan mitata ja arvioida komission ja jäsenvaltioiden toimia. Meidän täytyy varmistaa, että sidosryhmät saavat ymmärrettävää ja vertailtavaa informaatiota menoista, virheistä, korjaavista toimista, niin että he kykyvät, kykenevät sitten mittaamaan edistystä vuoden aikana. Oikeanlainen EU-politiikan toimeenpano vaitii tehokasta hallinnointia ja valvontamekanismeja. Komissio on siksi tehnyt ehdotuksia tähän muutettuun varainhoitoasetukseen. Ja näiden ehdotusten tulisi helpottaa kustannustehokasta valvontaa ja hallintarakennetta tässä jaetun vastuun tilanteessa. Nyt haluaisin ottaa lävitse muutamia tärkeimpiä asioita tästä vuosiraportista. Mitä tulee vuosittaiseen tileihin tai kirjanpitoon, niin Tintarkastustuomioistuin ensimmäistä kertaa neljä vuotta peräjälkeen on antanut positiivisen lausunnon. Olen iloinen siitä, että meidän ponnistelumme ovat johtaneet positiiviseen tulokseen. Tilintarkastustuomioistuin kuitenkin on huolissaan siitä, että ei ole tarpeeksi systemaattista e- ennakkorahoituksen selvitystä. Komissio laskee tässä siihen, että toinen lainsäädäntökumppani tukee sitä. Tilintarkastustuomioistuin on myös löytänyt tehtyjä maksuja, jotka on ilmoitettu siirtoina mieluummin kuin kuluina, mikä ei ole oikein. Ja vuonna 2010 tämä ongelma on nyt kuitenkin ratkaistu sen vuoksi, että jäsenvaltiot toimittavat vapaaehtoiselta pohjalta tietojansa. Komissio on jo tehnyt ehdotuksia parantaakseen nykyistä oikeusperustaa ja tätä kautta tullaan paremmin saamaan parempaa informaatiota. Tämä tulee myös tukemaan siihen, että voidaan paremmin valvoa jäsenvaltioiden hallintoelimiä. Vuonna 2010 ennakkorahoitus määrät nousuivat, nousivat 54,2 miljardiin euroon ja siihen kuului myös 4,8 miljardin euron korjaus, joka liittyy rahoitusvälineisiin. Kuten sanoin aikaisemmin, tämä on asia, jota komissio tulee seuraamaan hyvinkin tarkkaan sekä hallinta- että tilinpito näkö näkökulmasta. 2010 budjetin ylijäämä oli 4,55 miljardia euroa, jossa oli sekä kulut että tulot. Tämä kasvu on osaltaan sitä, että ei hyväksytty yleis, kuten yleisesti näitä lisäbudjetteja. 2,73 miljardia eh, euroa on tämä kokonaissumma eh, liittyen rahoihin, joita ei ole toimeenpantu. Suurimmat eh, summat tulivat Euroopan sosiaalirahastossa, jossa komissio on seurannut kuitenkin tiukkaa politiikkaa ja keskeyttänyt tällaisissa tilanteissa maksut. Mitä tulee sitten toimien oikeudellisuuteen, me olemme lähes kyenneet pitämään status quo-tilanteen ja meillä on myös ollut parannuksia monilla alueilla ja haluaisin myös sanoa, että trendit ovat olleet positiivisia viime vuonna paitsi kohesiopolitiikan osalta. Ensinnäkin, kuten viime vuonna, todennäköinen virhe taso tulee olemaan alle 4 prosenttia. Ja tämä merkitsee sitä, että suuri enemmistö, yli 96 prosenttia maksumääräyksistä 2010 niihin ei liity mitään materiaalisia virheitä. Sen lisäksi kaikki maksusitoumukset eri politiikan alueilla olivat myös virheettömiä. Toisekseen me olemme saaneet positiivisia tuloksia niissä politiikan alueilla, joita komissio on suoraan hallinnoinut, sellaiset kuten tutkimus ja muut sisäiset politiikat, ulkoinen apu, kehitysapu, laajentuminen ja hallinnolliset tulot menot, ne ovat parantuneet. Ja virhetaso on ollut alle sen kynnyksen, joka, joka on ollut tilintarkastustuomioistuimen raportissa se raja. Kolmanneksi maatalous on pysynyt vakaana. Sen lisäksi 2010 tilintarkastustuomioistuin varmistaa, että suorat tuet maanviljelijöille noin 40 miljardia euroa olivat virheettömiä. Ja mitä sitten tulee kohesiopolitiikkaan, siinä virhetaso nousi verrattuna vuoteen 2009. Siitä huolimatta se on kuitenkin vielä huomattavasti vuoden 2006, 2007 ja 2008 tasojen alapuolella. Tämä johtuu aika pitkälti siitä että suurin osa ohjelmista käynnistettiin tulevina vuosina ja äh, sen vuoksi lopulliset äh, maksut, loppumaksut ovat lähes kaksinkertaistuneet. Kuitenkin äh, tähän liittyy myös se, että säännöt ovat monimutkaistuneet. Komissio keskittyikin sen vuoksi omassa tuen antamisessaan ja vahvistamisessaan kaikkein heikompiin toimijoihin. Ja tavoitteet ovat kahdenlaisia. Ensinnäkin tukea näitä toimijoita, kun ne palauttavat järjestelmänsä jälleen raiteille ja toisekseen, kun tarpeen, ottaa käyttöön ennaltaehkäiseviä mekanismeja joiden avulla voidaan sitten suojella unionin taloudellisia intressejä. Vuonna 2010 komissio käytti useaan otteeseen näitä ennaltaehkäiseviä ja korjaavia toimenpiteitä, joita sillä on käytössään. Esimerkiksi Euroopan kehitys rahastossa komissio keskeytti maksut 2,15 miljardin euron arvosta jäsenvaltioiden hallintoviranomaisille ja vastaava summa sosiaalirahastolle eli 255 miljoonaa. Ja tämä pakollinen vuosittainen raportointi jäsenvaltioiden taholta, se on otettu käyttöön vuoden 2010 lopussa. Komissio arvioi, että tämä uusi velvollisuus tulee antamaan enemmän informaatiota ja vakuuksia siitä, että kansalliset viranomaiset toimeenpanevat kohesiopolitiikan ohjelmat oikealla tavalla. Komissio pyrkii myös parantamaan EUn varojen hallinnointia seuraavissakin ohjelmissa. Ja sen vuoksi se onkin pyrkinyt perustamaan suhteensa jäsenvaltioihin niin kutsutuilla kumppanuussopimuksilla. Komissio tulee valvomaan tarkalleen, kuinka jäsenvaltiot saavuttavat äh, tavoitteet, jotka on asetettu näissä kumppanuussopimuksissa. Komissio ehdottaa myös uutta valvontaa uutta eh, puitteistoa, joka perustuu vuosittaisiin eh, tilintarkastuksiin, jotka toimitetaan kansallisten viranomaisten taholta vuosittain. Se ehdottaa myös uutta konseptia, niin kutsuttu eh, netto rahoituskorjaus, jossa se tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot menettävät äh, heille osoitetun osan rahoituksesta, mikäli he eivät kykene noudattamaan tätä järjestelmää, jossa heidän pitää raportoida äh, kaikki mahdolliset virheet. Nyt minä haluaisin myös muistuttaa, että virhe ei tarkoita äh, petosta, vaan se tarkoittaa sitä, että se ei tarkoita myöskään sitä, että rahoja olisi kadonnut tai että niitä olisi käytetty ö, tuhlaillen tai väärin, vaan se tarkoittaa sitä, että todennäköisesti tietyissä projekteissa toimeenpanossa on heikkouksia. Taikka esimerkiksi kulut on laskettu väärällä tavalla. Sitten lopuksi vielä äm, nämä tilintarkastustuomioistuimen erityisraportit ovat hyvin tärkeä osa unionille – ja sitä kautta voidaan varmistaa, että rahoitetut toimijat tuottavat sen, mitä heidän pitääkin tuottaa ja että siinä on lisäarvoa. Monivuotiset rahoitusnäkyvät, jotka hyväksyttiin kesäkuussa tänä vuonna, ovat lähteneet enemmän tällaiseen tulossuuntautuneeseen lähestymistapaan. Ja kun on määritelty tavoitteet ja avaintoimet, ne on nyt sitä kautta otettu mukaan myös äh, lainsäädäntöehdotuksiin. Sen lisäksi tämän vuoden lopussa komissio tulee tekemään uuden arviointiraportin, joka perustuu perustamissopimuksen artiklan 318. Arvoisat äh, tämän valiokunnan jäsenet ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenet, olen mielissäni siitä, että tilintarkastustuomioistuin on vahvistanut sen, että komissio on oikealla tiellä. Komissio on tietoinen nykyisistä ongelmista ja ottaa täysin vastuun siitä, että se eh, pyrkii puuttumaan niihin alueisiin, joilla on tehtävä parannuksia. Me olemme tietoisia siitä, että tarvitaan lisäponnisteluita ja että kaikkien taloudellisten toimijoiden tulisi jakaa nämä ponnistelut, eh, varsinkin eh, kansallistenkin viranomaisten Monet näistä uusista toimenpiteistä, jotka liittyvät näihin uusiin äh, uuden sukupolven ohjelmiin, äh, ovat äh, sen mukaisia, mitä esimerkiksi tilintarkastustuomioistuimen raportissa on ehdotettu. Meidän ehdotuksemme heijastelevat erityisesti sitä, että tarvitaan enemmän yksinkertaistamista, avoimuutta, vahvistettua tilinpitoa kaikilta taloudellista toimijoilta sekä myös kustannustehokkuuden valvontamekanismeja. Jos näistä toimenpiteistä nyt tulee uutta EU-lainsäädäntöä, riippuu myös muista lainsäätäjistä. Komission kanta on hyvin selvä näistä ehdotuksista, samoin kuin sen sitoumus jatkossakin edelleen parantaa EUn taloudellisten intressien suojelua. Tulevina kuukausina useat minun kollegoistani, samoin kuin minä itse, tulee olemaan tässä valiokunnassa paikalla vastaamassa teidän kysymyksiinne. Ja odotan rakentavaa ja hedelmällistä keskustelua vuoden 2010 vastuuvapaudesta. Naiset ja herrat, kiitos teidän huomiostanne. Thank you very much. I can assure you that the budget is also looking forward to a very Kiitoksia. Voin vakuuttaa teille, että tämä valiokunta odottaa hyvin rakentavaa keskustelua komission kanssa. Kiitoksia hyvin paljon. Nyt ehdottaisin, että tämän valiokunnan jäsenet keskustelevat kaikista asioista, joita tässä on sanottu. Herra, kerran olkaa hyvä. Regularities take place under responsibility. Koskapa monet näistä epäsäännöllisyyksistä liittyvät jäsenvaltioiden epäselvyyksiin, niin eikö olisi hyvä pyytää ensin neuvostolta kommenttia? Looks uh, logical. Uh, Tämä vaikuttaisi hyvin järjelliseltä pyynnöltä. Minulla ei ole tätä vastaan mitään. Voisiko joku meille vastaa? Olisin yllättynyt, jos täällä olisi neuvostosta joku valmiina vastaamaan nyt. Tällä ei näytä olevan ketään. Eli valitettavasti en voi tätä pyyntöä nyt täyttää, mutta säilytämme sen mielessä ja pyydämme sitten neuvostolta vastausta. Kyllä, aika hyvä. That then can we, uh... Täydettäisiin vain, että voisimmeko me pyytää, että neuvosto olisi läsnä sitten uh, täysistunnossa. Hyvä, hyvä. Tämä on erittäin hyvä ajatus uh, pyytää neuvosto tulemaan täysistuntoon. Kiitoksia tästä pyynnöstämme. Katsomme, mitä neuvosto tähän sanoo. Kiitoksia. Minä haluaisin ehdottaa nyt, että annamme ensin puheenvuoron esittelijälle. Vastuu vapauden suhteen vuodelta 2010 Ja tämän jälkeen haluaisin poliittisten ryhmien koordinaattorille antaa puheenvuoron ja tämän jälkeen kaikille muille, jotka haluavat käyttää puheenvuoron. Oletteko samaa mieltä tässä? Annan nyt esittelijälle herra Fierrelli puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. Semeta for... Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia herra Kalderille ja herra Semetalle näistä puheenvuoroista. Aluksi haluaisin sanoa, että on tärkeää, Tämä vastuuvapauden myöntäminen asettaa nyt kontekstiin, sillä meillä on hyvin mielenkiintoisia aikoja poliittisesti Euroopan unionissa monien kysymysten suhteen. Ensinnäkin se, mitä me olemme tällä hetkellä tekemässä, mitä tulee monivuotuiseen rahoituskehykseen. Tämä on hyvin suuri kysymys sitten. Taloushallinto ja uusi uusi ohjelmakausi. Nämä ovat asioita, joita pitäisi ottaa huomioon ja näiden pitäisi vaikuttaa muihin samaan aikaan käynnissä oleviin prosesseihin. Olen myöskin sitä mieltä, että olisi tärkeää tunnustaa, että tällä hetkellä olemme luottamuskriisin kourissa, mitä tulee budjettiin ja budjetin ja julkisten varojen hallintaan Euroopan unionissa. Ja minä väittäisin, että vastuuvapauden myöntäminen on paras aloituspiste, kun haluamme rakentaa tätä luottamusta uudelleen. Mutta Euroopan parlamentti ei tätä voi tehdä yksin. Meidän täytyy luottaa komission hyvään yhteistyöhön, mutta erityisesti jäsenmaiden yhteistyötä, sillä heillä on nyt suurin rooli tässä luottamuksen suhteen. Tämän vuoksi tässä kollegoiden huomiot olivat erittäin hyviä. Me hyväksymme heidän yhteistyönsä tulevina kuukausina jaettu vastuu, kun halutaan rakentaa luottamusta, ei tarkoita sitä, että vastuuta ei eräillä ole. Tässä voitaisiin väittää, eräät väittävät, että näin tapahtuu, kun jaetaan hallintoa, mutta minä haluaisin itse sanoa, että kun jaamme vastuun, niin vastuu kaksinkertaistuu. Eräs toinen tärkeä toimija tässä toiminnassa on tietenkin Euroopan tilintarkastustuomioistuin. Haluaisin tätä kiittää vuosikertomuksesta, joka minun mielestäni on parantunut läpinäkyvyydessä. On aivan selvää, että nyt tämä osoittaa paljon tärkeämpää yksityiskohtaa yksityiskohtaisempaa tietoa esimerkiksi virhetasoista. Sitten ensimmäisellä silmäyksellä en ole kaikkia ehtinyt vielä käydä läpi. Aluksi kuitenkin sanoisin, että vaikuttaa siltä, että nyt työ on ollut kattavampaa. Ja haluaisin kiittää teitä tästä uudesta kappaleesta kahdeksan, josta puhuitte. Tämä on ensimmäinen kerta, kun meillä on tämä kyseinen kappale mukana. Tämä ei tarkoita sitä, että meillä olisi kehityksen suhteen kaikki tehty, mitä tulee metodologiaan ja sitten sisältöön. Tämä voisi olla meille tulevaisuudessa hyvin arvokasta työssämme. Joka tapauksessa olen kuitenkin sitä mieltä, että kiitän teitä tästä lisätiedosta. Varmastikin puhun kaikkien puolesta, kun sanon, että tätä pitää tarkastella vielä lähemmin kun luen erityisesti tässä herra Kaldera mainitseman tekstin, vaikuttaa siltä, että tilanne on vakaa, mitään hyvin dramaattisia muutoksia ei ole tapahtunut. Jos jotain dramaattisia muutoksia olisi tapahtunut, meidän pitäisi ehkä olla huolissamme, mutta en siltikään halusi sanoa, että vakaus on hyvä asia. Esimerkiksi viime vuonna herra Sassimakaksin kanssa käyty keskustelu oli sellainen, että me emme ole tyytyväisiä. Ja vakaus ei aina ole hyvä asia. Kun tarkastelen sitä, mitä tästä vakaudesta sitten seuraa, ehkäpä kohesio. Ehkä voidaan ajatella, että tämä tilanne ei ole hyvä. Minun mielestäni se ei ole hyvä. Mutta tämän todettua, niin kuitenkin haluaisin sanoa, että olen hyvin tyytyväinen eri alueilla menestykseen komission kyky säilyttää taso lähellä 2 prosenttia, mitä tulee maatalouteen. Tämä on hyvä asia. Sitten olen hyvin iloisesti yllättynyt, että sisäiset ja ulkoiset politiikat ovat alle kahden prosentin virhetason piirissä ensimmäistä kertaa. Tämä on oikein hyvä asia tietenkin, mutta luonnollisesti nyt valitettavasti täytyy hiukan myöskin antaa negatiivisia huomioita. Meidän ei pidä hyväksyä sitä, että ulkoisia maksuja koskettavat suuremmat tasot. Nämähän ovat niitä maksuja, jotka ovat minun mielestäni nimenomaan tärkeää. Eli minusta vaikuttaa siltä, että kohesiopolitiikka on se alue, jota tänä vuonna pitäisi tarkistella tarkemmin. Sanoisin tämän jälleen kerran. Kun tein tätä työtä ja tarkastelin tätä tarkastelin kaikkia niitä vuosia, joiden aikana olen ollut tässä valiokunnassa. Minä tarkastelin ensin värejä, se oli ensimmäinen asia, katsoin värejä mutta en löytänyt värejä. Ja minä otin sitten omat väriliidut ja lisäsin väriä. Varmastikin saitte tämän, jotta näkisin, miltä tämä olisi näyttänyt, jos väriä olisi käytetty. Minun täytyy sanoa, että olen hyvin tyytyväinen siihen, että meillä on tarkat luvut. Ja monissa suhteissa tämä on paljon parempi asia tietenkin kuin se, että meillä olisi värejä mukana. Mutta haluaisin tietää, miksi värit on poistettu nehän välittävät ihmisille viestiä melko tehokkaasti. Ja kun lisäsin teidän kertomuksenne väriä, aluksi tarkistelin politiikan aloja, ja sitten kertomus muistutti aivan sitä, mitä se oli ennenkin, ehkä enemmän vihreää, mutta sitten kun tiedän, että on vaikea tässä asioita vertailla, Sanoitte itse näin puheessa, ne on vaikea vertailla vuosia keskenään, mutta kun katson maksuja ja sitä, kuinka paljon on keltaista ja kuinka paljon vihreää, voimme sanoa, että nyt on enemmän vihreää. Menimme 8-20 eh, prosenttiin. Tämä on hieno uutinen, mutta meillä on myöskin enemmän punaista 30-33 prosenttiin. Ja siksi nyt kuva on ristiriitainen kuva, joka meillä on edessämme. Olisi mielenkiintoista tietää, miksi tuomioistuin on halunnut jättää tässä värit pois. Minä olen niin tottunut niihin, että etsin niitä aluksi heti. Mutta mitä nyt voisin mennä kolmeen asiaan, jotka ovat hyvin tärkeitä omasta mielestäni, jotka kiinnittävät heti huomiota. Niin ensinnäkin, kuten aina sanomme, valvonnan tehokkuus. Tilintarkastustuomioistuin kertoo, että sillä on negatiivinen taas, kuten sanottu, negatiivinen tarkastuslausuma ja tämän seurauksena, koska virhetasot ovat siis ylittäneet sovitun tason, kun tarkastellaan politiikkoja, joissa on 7,7 prosentin virhetasoja. Ne ovat sellaisia, joilla jäsenvaltiot ovat valvonnasta vastuussa. He ovat valtuussa siitä, että järjestelmä toimii tehokkaasti ja oikein. Eli tekevätkö jäsenmaat nyt tässä sen, mitä heidän pitäisi tehdä. Ja tässä palaamme jälleen kerran samaan kysymykseen, jonka tässä kollegat jo esittivät. Ja kun minä luen kertomuksen, vaikuttaa siltä, että näin ei ole itse asiassa kappaleessa 4,25. Tilintarkastustuomioistuin sanoo melko selkeästi saman asian, kun he sanovat, että ilmaisee mielipiteen, että jäsenmaiden viranomaisilla oli liittävä tieto, jotta he olisivat voineet tunnistaa ja korjata tiettyjä virheitä 58 prosentissa transaktioista. Tämähän on hyvin selkeää tekstiä. Eikä tämä ole mikään uusi asia, eikä mikään vallankumouksellinen huomio, mutta sehän on masentavaa. Ja se tosiasia, että tämä ei ole mitään uutta ja että se on yhä edelleen täällä tekstissä, on jotakin, mitä ei voida hyväksyä. Tämä minulle herättää hyvin paljon kysymyksiä. Kun eräät jäsenmaat eivät pysty hallitsemaan rahastoja. Miksi on näin? Onko siksi, että ne ovat liian monimutkaisia, kuten usein väitetään, vai johtuuko tämä siitä, että monet jäsenmaat eivät käytä resursseja tarpeeksi, vai siitä, että komissiolla ei ole tarpeeksi vahvoja välineitä käytössään, mitä tulee kohesioon? Hyvin harvoin, kun löydetään heikkouksia jäsenmaissa, seurauksena on siitä, lopullisia tappioita. Erityisesti nyt, kun puhutaan uusista säädöksistä, meidän pitäisi näitä kysymyksiä pystyä käsittelemään. Pitäisikö uskoa, että jäsenmaat pyrkivät oikein valvontajärjestelmiään parantamaan vai tarvitsemmeko me radikaalia lainsäädäntöä? Pitäisikö meidän ottaa tämä kysymys mukaan, koska aina yhä uudelleen tasot säilyvät samanlaisilla, vai pitäisikö meidän valita vain tiettyjä ohjelmia tietyissä jäsenmaissa, joissa olemme havainneet, että nämä valvontajärjestelmät eivät ole tarpeeksi tehokkaita. Monessa kysymyksissä me olemme tässä vastuussa. Meidän täytyy pystyä vastaamaan komissiolle, mutta kuten kollegat sanoivat, me tarvitsemme myöskin vastauksia jäsenmaista. Kuinka he arvioivat asioita. Mitä heidän mielestään komissio voisi tehdä? Tämä on se syy, miksi minä kysyin itse asiassa koordinaattoreilta, eh, ehkä tässä nyt vähän menin asioiden edelle, mutta kysyin koordinaattoreilta, että voisimmeko tänne valiokuntaan kutsua jäsenmaiden edustajia, kun minä tarkastelin tätä kertomusta vaikutti siltä, että on selkeä, että on kolme jäsenmaata, jotka erottuvat muista. Heidän pitäisi pystyä meille vastaamaan näissä kysymyksissä. Ja minä olen sitä mieltä, että on meidän etujemme mukaista, heidän etujensa mukaista tehdä. Tämä on heidän etujensa mukaista luoda uudelleen luottamusta. Mutta haluaisin myöskin tässä kysyä komissiolta, ja minä kysyn komission komissiolta tätä, koska heidän omassa kertomuksessaan asia on selkeä. He puhuivat 4,24 kohdassa siitä, että on kolme jäsenmaata, jotka enimmäkseen näihin virheisiin syyllistyvät. No mitkä nämä maat ovat? Kun me puhumme nyt vastuuvapauden myöntämisestä, niin meidän pitäisi tietää, mitkä ovat nämä maat. Minä Kyllä kunnioitan komission hyviä aikomuksia liittyen siitä, kuinka jäsenmaiden valvontaa voisi parantaa nopeasti. Minä olen itse tehnyt oman riskianalyysini ja poliittinen riski siinä, että emme ratkaise tätä ongelmaa, on se, että on sellainen, että minä en sitä halua ottaa. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää tämän varan rakentaa. Sen toinen huomio ää, äh, ovat nämä rahoitusjärjestelyä koskevat välineet. Ainakin minun mielestäni ne ovat asia, joka tuli esiin hiljattain. Ensinnäkin, mitä tulee ää, äh, monivuotoisen rahoituskehykseen vuoden 14 jälkeen ja varanhoitoasetukseen. Tässä vaikuttaa siltä, että me olemme vähän niin kuin alkemista, jotka etsivät kullon reseptiä erityisesti sellaisena hetkinä, kun kaikki nyt tarvitsevat kultaa. Mutta valitettavasti minä löydän täältä ne kyllä myöskin tilintarkastus tuomioistuimen kertomuksesta ja minun alustava analyysini on, mitä tulee nyt näihin rahoitusjärjestelyä koskeviin välineisiin. Aluksi meillä oli näiden interventiovälineiden suhteen tämän tilanne, että meillä oli ongelmia ja komissiota pitäisi tässä onnitella, sillä he ratkaisivat tämän tilin päätösongelman ja he ovat varmasti käyttäneet valtavasti rahaa, aikaa ja ponnistuksia tähän ja kun minä luin kappaleen neljän, mikä tulee rahoitusjärjestelyvälineisiin kohesiopolitiikan alla, tämä pelottaa minua. Ensinnäkin rahoitusjärjestelyvälineet alun vuosille 2007-2013 vastaavat noin 8,1 miljardia, ja tämä on valtavan paljon rahaa, ja samaan aikaan komission Komission pitäisi satoja kirjeitä lähettää erilaisille valvoville viranomaisille jäsenmaissa niin, että he vapaaehtoisesti antaisivat sen tiedon komissiolle, jota komissio tarvitsee, jotta voi kunnollisen tilinpäätöksen tehdä. Minä pohdin, pystyykö komissio nyt antamaan täydellisen kertomuksen – toiminnasta, jos se ei ole saanut edes näitä perustietoja, joita tarvitsee tilinpäätökseen. Rahoitusjärjestely välineitä koskevat säännöt ainakin minun mielestäni ovat aivan liian joustavia. Enkä minä ole tällä hetkellä sitä mieltä, että ne aiheuttavat oikeanlaisia aloitteita, että voisimme olla varmoja siitä, että rahoitusjärjestelyvälineitä käytetään oikein, niitä voidaan käyttää useampia kertoja. Ja tässä neljä, kohdassa 4,4 on erittäin hyviä esimerkkejä tästä ongelmasta. Minun johtopäätökseni olisi se, että tällä hetkellä on suuri kuilu rahoitusjärjestelyä koskevien välineiden täytäntöönpanossa – kohesion Tämän vuoksi minä pohdin, kuinka komissio tässä selviää tehtävistä ja parlamentti voi näin pienellä tiedolla antaa vastuuvapauksen. Ja sitten lopuksi minä ihmettelen sitä, miksi komissio ehdottaa, että rahoitusjärjestelyä koskevat välineet olisivat seuraavissa seuraavilla jaksoilla joku, jonkinlainen ratkaisu, koska ne on kuitenkin määritelty suuren riskin välineiksi. Me olemme paljon aikaa käyttäneet, mutta meidän pitäisi keskustella vielä hyvin paljon siitä, kuinka, paljon, kuinka rahoitusjärjestelyä koskevia välineitä on käytetty vuonna 2010. Sitten viimeinen kohta Euroopan unionin budjetti kriisin aikana olen puheenjohtaja Calderan kanssa aivan samaa mieltä. Tällainen eh, nykyinen kriisi tilanne koskettaa kyllä jäsenmaita ja Euroopan unionin budjettia ja jaan teidän mielipiteenne siitä, että on suuria riskejä Promise you that I Voin luvata teille, että minä tuen tilintarkastustuomioistuinta siitä, kun se puhuu, että pitäisi olla julkinen tilintarkastus näissä asioissa. Ja minusta riskejä on aliarvioitu liian usein. Jäsenvaltiot vaikeuksissa, kuten niitä on kutsuttu, ovat saaneet lainoja, jotka on taattu Euroopan budjetissa 30 miljardin euron edestä. Nämä kaksi uutta toimea esimerkiksi tämä vakausmekanismi, jossa on katot 50 ja 60 miljardia yhteensä 110 miljardia euroa. Eli siis maksut Euroopan vuosittaisesta budjetista 2010 oli 122 miljardia, joten EUn budjetti on todellakin suurten riskien kohteena ja tämä on se maksimiriski, mikä voi olla, ja toivon, että tilanne ei koskaan mene niin pitkälle, mutta se osoittaa kuitenkin, miten korkea tämä riskitaso tällä hetkellä eu budjetille on. Ja kuten sanoin aikaisemmin, minusta eh, tämä on tämä tilanne, kun ei ole kunnollista julkista tilintarkastusta, parlamentaarista valvontaa. Ja minusta tämä on asia, joka meidän on otettava huomioon tämän vuoden vastuuvapauskeskustelussa. Nämä ovat nämä kolme ensimmäistä ajatusta ja johtopäätöstä, jotka minä tein, kun luin tämän raportin. Toivottavasti muillakin kollegoilla on paljon tähän vielä lisättävää. Uskoakseni tästä tulee hyvinkin mielenkiintoinen keskustelu tänä vuonna ja ajatkin ovat kovin mielenkiintoiset, mutta odotan yhteistyötä kuten aina tuomioistuimelta, komissiolta, mutta tänä vuonna myös jäsenvaltioilta sen vuoksi, että nyt ajat vaativat vastuun kantamista meiltä kaikilta. Kiitos. Kiitos. Olen saanut kirjeitä, jossa nämä kolme jäsenvaltiota – näiden, olen siis lähettänyt kirjeitä näiden kolmen jäsenvaltion valtiovarainministerille, josta nyt eniten puhutaan, että he tulisivat tänne meille puhumaan, mutta en ole saanut vastausta. Herra Kaldeer, haluatteko te kommentoida tätä, mitä on sanottu? Ja sitten annan puheenvuoron komission jäsen Semetalle. Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluaisin kiittää näistä ystävällisistä sanoista ja sitä, yhteistyöstä, että olemme saaneet aikaan tämän raportin ja kiitokset näistä rohkaisun sanoista, joka vuosi me olemme sitoutuneet auttamaan teitä parhaalla mahdollisella tavalla niin, että voitaisiin kantaa paremmin vastuuta, kun toimeenpannaan budjettia. Olen pahoillani, että tämä ei ollut ehkäpä niin tiukka kuin olisitte toivoneet, mutta tämä informaatio, jota me annamme tänä vuonna toivon mukaan, mahdollistaa teille sen, että voitte toteuttaa omia tehtäviänne ja tehdä omat arvionne. Tämä on sitä sellaista yhteistyötä, mitä me teemme. Mutta tämän kaiken takana on kuitenkin yksi tärkeä perustava asia. Kun vertailemme tämän vuoden grafiikoita, se ei olisi järkevää sen vuoksi, että ne eivät ole rakentuneet samalla tavalla kuin aikaisempina vuosina. Joten jos näitä politiikan ryhmiä, esimerkiksi kohesio, kohesio aikaisemmin ei ollut yhdessä energian ja liikenteen kanssa. Tutkimusta ei käsitelty yhdessä muiden sisäisten politiikkojen kanssa. Joten täytyy katsoa nyt, että mitä voidaan mahdollisesti verrata samalta tasolta. Sitten on toinen tärkeä syy myös. Tänä vuonna me olemme muuttaneet meidän metodologiaamme. Me olemme aina keränneet, meillä on kuuden vuoden jaksoja niin, että meillä on ollut hyvin selkeä johdonmukainen kuva. Ja olemme vakuuttuneita siitä, olimme itse asiassa 95 prosenttia varmoja, että kaikki nämä prosenttiosuudet ovat tosia. Joten me haluamme mieluummin antaa todellista informaatiota, koska me uskomme, että sitä kautta me mahdollistamme teille, kansalaisille, jäsenvaltioille paremmin ymmärtää, millä tavalla asiat kehittyvät. Ja te sanoitte, että asiat on asetettava myös perspektiiviin. Ja se on tärkeää, se on lähtökohta oikeastaan, koska vakaus toki on ihan hyvä asia liittyen siitä, että mikä on lähtökohta ja mihinkä haluaa mennä. Mutta jos te ette kuitenkaan saa kaikkia näitä eri värejä, värisävyjä niin niiden sijaan me annoimme teille konkreettiset luvut niin, että voimme tästä päivästä lähtien mitata ja arvioida ja näemme selkeästi, mihinkä suuntaan asiat kehittyvät tulevaisuudessa. Ja voisi sanoa, että äh, asiat ovat kohtuullisen vakaat sen vuoksi, että äh, järjestelmät, järjestelyt ovat olemassa tietyn jakson, seitsemän vuotta – ja ne, jotka ovat vastuussa toimeenpanosta jäsenvaltiotasolla ja komission tasolla, kantavat eh, oman vastuunsa kentällä. Ja että he sitoutuvat tekemään sen, mitä heidän on tehtävä. Ja olemme hyvin selvästi sanoneet, että kohesion osalta 58 prosenttia näistä tilanteista, jotka tilintarkastustuomioistuin on todennut, ovat virheellisiä niin jäsenvaltiot olisivat voineet välttää sen, että palautuksia olisi vaadittu. Siihen tilanteeseen asti, että järjestelyitä ei hoideta ja toimeenpanna kentällä, siihen asti. Mutta siis ihan selkeästi jäsenvaltiot tasolla meillä on tiettyä vakautta, niin kuin te olette vaatineet. Vaikkakaan kohesion kohdalla ei nyt ole ihan täysin vakaa tilanne, vaan siinä on tämä virhetasossa tiettyä nousua. Mutta mikäli päätoimijoiden toiminta ei ohjelmakautena, mitä ei tapahdu, kaikkein tärkeintä on vain seurata sääntöjä voidaan sanoa, että säännöt ovat monimutkaisia, niiden pitäisi olla yksinkertaisempia ja että järjestelmien pitäisi olla selkeämpiä, mutta sitähän me vaadimmekin tulevalta ohjelmakaudelta ja sitähän myös komission jäsen Semeta tässä painotti. Joten me voimme tehdä enemmän nyt, mutta me voimme tehdä jatkossa vielä enemmän ja paremmin kun järjestelmiä muutetaan, niin tulokset eivät näy vielä seuraavana vuotena, vaan kestää aikaa ennen kuin tulokset näkyvät. Nyt on vuosi 2000, tai me katsomme vuotta 2010, Joten tässä meillä on nyt äh, aikaa vuodesta 2010-2013. Ja vielä me emme ole nähneet kaikkia niitä etuja, joita meidän pitäisi saada tästä uudesta uusista järjestelmistä, jotka on hyväksytty tälle ohjelmakaudelle. Ja komission ja sen Semetahan myös antoi esimerkin tästä virheestä, mitä jäsenvaltiot jatkossa tulevat raportoimaan. Ja tämä vuosi 2010 on ensimmäinen, jolloin näitä raportteja tehdään. Ja mitä tulee sitten näihin rahoitusjärjestelyihin, rahoitusjärjestelyn välineisiin, niin meistä on painotettava sitä, että komissio on ottanut meidän suosituksemme. Ja tässä valiokunnassa te nyt tutkitte äh, näitä, tätä, näitä uusia äh, järjestelyitä, joilla pyritään puuttumaan näihin ongelmiin. Ja että olen iloinen siitä, että tilintarkastustuomioistuimen äh, raportti mahdollisesti auttaa teitä ja haluaisin myös onnittella Euroopan komissiota niistä ponnisteluista, joita se on tehnyt reagoidakseen niin nopeasti meidän ehdotuksiimme. Toki, mutta kun jotain on päätetty, niin silloinhan nämä päätökset on toimeenpantava. Ja mikäli kaikki toimeenpannaan hyvällä tavalla, niin silloin ongelmat ratkeavat. Ja näinhän minä sanoin aikaisemminkin jo, mitä liittyy näihin rahoitusjärjestelyihin. Kiitän teitä teidän tuestanne. Liittyen siihen arvioon, mitä te puhuitte rahoituskriisistä ja näistä julkisista tilintarkastuksista ja niin edelleen. Kuten te tiedätte, tilintarkastustuomioistuin ja paikalliset viranomaiset tekevät suuria ponnisteluita jotta Euroopan vakausmekanismin äh, mahdollistaisi, ähm, mahdollistaisi parhaalla mahdollisella tavalla tämän valvonnan. Ja me uskomme, että tämän parlamentaarisen valvonnan kautta tämä tulee myös toteutumaan. Mitä tulee vastuisiin, riskit liittyen budjetteihin ja siihen tukeen, mitä jäsenvaltioille on annettava, kun ne sitä tarvitsevat, niin sanoisin, että se näkyy tässä vuosittaisissa tileissä. Joten siis mitä tulee näihin riskeihin liittyen takurahastoon ja, ja tasemaksuihin ja järjestelmiin ja liittyen siihen, että mitä maksetaan euroalueen ulkopuoliselle, sisäpuoliselle ja vakausrahastojärjestelmiin. Eli koko tämä tilanne on nyt Euroopan unionissa asioiden keskiössä. Mutta Euroopan unionin budjetti ei ole se, joka näitä, nämä tuet maksaa. Mutta toki me tarkastelemme tätä ja lähitulevaisuudessa meillä on varmasti enemmän sanottavaa. Ja kiitokset puheenjohtaja. Anteeksi, tämä oli näin pitkä sanainen. Kiitokset ja sitten komissio. Uh, thank you very much. I would like to thank uh, Mr. Feldner for his... Uh, Kiitoksia, kiitän herra Fjellneriä näistä huomioista. Hän kiinnitti huomiota näihin kolmeen asiaan, jotka koskevat al- alkuperäistä keskustelua. Olen aivan yhtä mieltä hänen huomioistaan koskien sitä, että kohesion alalla suurin ongelma on jäsenvaltioissa. Tämä on aivan selvä asia. Hän sanoi itsekin, että 58 prosenttia virheistä pitäisi tunnistaa ensimmäisellä tarkastustasolla jäsenvaltioissa. Tämähän tarkoittaa, että ensimmäinen tarkastuksen taso ei ole tehokas. Tietenkin komissio ponnistelee ankarasti tarjotakseen koulutusta niille henkilöille, jotka ovat vastuussa näistä tarkastuksista. On olemassa inhimillisiä ongelmia, ihmiset vaihtuvat ja aika paljonkin näkyy liikettä jäsenvaltioissa henkilötasolla näillä aloilla. Tietenkin kun uusi ihminen tulee remiin, niin häntä on koulutettava niin, että hän pystyy sitten selvästi tunnistamaan, mitkä kulut ovat tukikelpoisia ja kuinka voidaan arvioida näitä julkisia hankintasääntöjä ja hankkeita ja niin edelleen. Tämä on Tämä on yksi asia. Olen tietenkin aivan yhtä mieltä siitä, että jäsenvaltioissa olisi ponnisteltava paljon ankarammin. Pyysitte, että mainittaisiin nämä kolme jäsenvaltiota, joista suurin osa virheistä tuli vuonna 2010 kohesion alalla. Voin tietenkin tehdä tämän, mutta ehkä vähän laajemmassa yhteydessä. Vuonna 2010 oli siis kolme selkeä jäsenvaltiota, valtiota, jotka ovat selvästi enemmistössä virheiden suhteen Espanja, Italia ja Tsekin tasavalta. Näistä tuli kaksi kolmasosaa kaikista virheistä, jotka tilintarkastustuomioistuin havaitsi kohesion alalla. Kaksi kolmasosaa siis 16 jäsenvaltiota tarkastettiin kaikkiaan. Ja nämä kolme vastasivat kahdesta kolmennes, kolmannesta virheestä. Kaksi kolmasosaa äh, virheestä koski seitsemää ohjelmaa. Me keskittimme ponnistelumme siihen, että pyrimme tekemään työtä näiden jäsenvaltioiden kanssa ja pohtimaan sitä, kuinka voitaisiin tilannetta parantaa. Mutta haluaisin kiinnittää ne myös tähän kertomukseen, jonka tänä vuonna laati regiopääosasto, aluepolitiikan pääosasto. Tämä on kertomus, joka on laadittu 50.2011. Niminen on virheanalyysi kohesiopolitiikassa vuosina 2006-2009 niin komission toimet ja tie eteenpäin. Tässä kertomuksessa löydätte hyvin konkreettista tietoa tilanteesta jäsenvaltioissamme. Siellä on analyysejä ja taulukoita, jossa esittelemme, millainen osuus jäsenvaltioilla on näistä tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista virheistä. Mainitsen, että Espanja ja Italia ovat maat, joista tuli eniten virheitä vuonna 2010. Sama tilanne oli myös kaudella 2006-2009. Espanja esimerkiksi, siellä virhe, tasotyövirheiden virheiden määrä oli 31 prosenttia Italia, 18 prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen havaitsemista virheistä ja sitten ELDFn osalta. Ja sitten UK on muuten tässä kiinnostavasti kolmannella sijalla, ja sieltä löytyy 10 prosenttia kaikista tilintarkastustuomioistuimen löytämistä virheistä tällä ajanjaksolla. Tietenkin tätä voidaan verrata. Jos otetaan vaikka Puola, se saa selvästi eniten rakennerahastosta tukea ja virheet, joita tuomioistuimen löysi Puolasta, vastaavat nollaa prosenttia. Yhdistynyt kuningaskunta taas on saanut paljon, monta kertaa vähemmän tukea kuin Puola, mutta sieltä löytyy kuitenkin 10 prosenttia virheistä. Espanjan ja Italian tilanteessa meillä on järjestelmään liittyviä ongelmia, systeemisiä ongelmia, joita on käsiteltävä. Näissä jäsenvaltioissa on todella pureuduttava näihin kysymyksiin. Sitten tämä toinen asia, jonka otitte esille, koskien rahoitus järjestelyjä koskevia välineitä. Olen aivan yhtä mieltä siitä, että nämä välineet merkitsevät riskiä. Rahoitusjärjestelyt, financial engineering merkitsee jo sinänsä sitä, että niihin liittyy riskejä. Ja kun nyt katsotaan no, tietoja täällä, mitä meillä on, aivan oikein sanoitte, että olemme keränneet tietoja vuodelta 2010 teimme valtavaa työtä ja jäsenvaltiot ystävällisesti vapaaehtoisesti tarjosivat meille tietoja, joita pyysimme. Mutta välittömästi tämän harjoituksen jälkeen tehtiin muutoksia lainsäädäntöön ja näin voimme sitten kerätä järjestelmällisesti näitä tietoja jatkossa. Ja näin voidaan puuttua niihin kysymyksiin, joista tilintarkastustuomioistuin on puhunut tämän vuoden vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Aivan kuten mainitsitte, Could you anteeksi, mutta voisitteko te eh, viedä päätökseen puheenvuoronne, koska meillä on todella pitkä puheenvuorolista täällä. Uh, niin, koskien rahoitusjärjestelyä koskevien välineiden tarkistusta. Meillä on tyhjentävän menettelytapan tarkistuksia varten ja ohjelmu, ohjelma, eh, seuraavalle ohjelmakaudelle olemme ehdottaneet eh, järjestelmällistä raportointia näistä juuri koskien näitä, näitä rahoitusjärjestelyjä koskevia välineitä. Sitten mitä tulee näihin eh, vakausmekanismeihin, niin kuin eh, Galera mainitsi, eh, näihin kohdennetut kulut ovat tilintarkastus, tilinpäätöksessä mukana ja tilintarkastustoimen kertomuksessa selvyyden nimissä. Haluaisin sanoa, että kulut eivät tule EUn budjetista, vaan itse asiassa tätä tuotaan lainauilla silloin, kun tarvitaan tukea jäsenvaltiossa. Olen yhtä mieltä siitä, että tätä alaa on perusteellisesti analysoitava ja meidän on kiinnitettävä siihen asianmukaista huomiota. Then we have no... Kiitos. Äh, sitten valiokunnan jäsenten vuoro. Ja minun täytyy kertoa, että presidentti Caldera on lähdettävä lehdistötilaisuuteen alle tunnin kuluttua. Joten ehdottaisin, että kukin jäsen, joka haluaa puhua, ja kuten sanottua, minulla on kahdeksan, yhdeksän puheenvuoropyyntöä täällä. Onko vielä muita? Onko täällä enemmän kuin yhdeksän jäsentä edes läsnä? No niin, yhdeksän puhujaa, suljen listan ja ehdotan, että jokainen puhuja saa neljä minuuttia. Ja sitten presidentti ja komission jäsen vastaavat yhdessä niihin. Joten ensin poliittisten ryhmien koordinaattorit, ensimmäisenä Rova Gressle, neljä minuuttia. Ähm, Herr Präsident, auch Dank von unserer Seite. Kiitos puhemies, kiitos myös meidän puoleltamme, mutta minun täytyy sanoa, että olemme todellakin pahoillamme siitä, että tätä vuotta ja edellisiä vuosia ei voida verrata keskenään. Se on suuri puute. Olisimme odottaneet, että olisi mahdollista saada verrattavia aloja. Nyt tuntuu siltä, että tässä oikein pyrittiin välttämään tätä verrattavuutta, koska muuten olisi ollut liikaa virheitä ehkä ja sen vuoksi kohesio ja energia. Mitenkä korkea on esimerkiksi kohesion osalta pelkästään virheet, taikka liikenteen osalta ja energian osalta sen vuoksi, että me emme ole ollenkaan tyytyväisiä tähän ja me odotamme, että me saamme lisäinformaatiota tuomioistuimelta niin, että voimme näitä vertailla. Ehkäpä tämä hyvä yhteistyö komission kanssa – ja komission jäsenen kanssa on tähän johtanut. No, minusta me emme tee palvelua itsellemme, jos me yritämme piilottaa huonot uutiset, koska ne tulevat esiin joka tapauksessa. Toinen asia, joka liittyy huonoihin uutisiin, ovat nämä rahoitusvälineet. Meistä ei riitä se, että nyt vain työstetään tätä. Miksi komissio ei jo vuonna jo aikaisemmin vaatinut rakennerahastojen pohjalta näitä raportteja. Ja sitten nämä rahoitusvälineet, joista komission jäsen puhui, ei ole totta, että näitä, te olisitte ottaneet näitä varanhoitoasetukseen. Varanhoitoasetuksessa ei ole mitään kohtaa siitä, millä tavalla me ylipäätään voimme valvoa näitä rahoitusvälineitä, tai ylipäätään paremminkaan. Eli siis tässä nyt on, kun te puhuitte näistä rahoitusjärjestelyvälineistä, toki siinä on kysymys myös luovuudesta. Meillä on 137 rahoitus järjestelyvälinettä varainhoitoasetuksessakin. kuka näitä valvoi? Kuka näitä valvoo? Me haluaisimme tilintarkastustuomioistuimelta tästäkin yksityiskohtaisen raportin. Kolmas asia, meidän täytyy nyt olla varovaisia, koska tilintarkastustuomioistuin ikävä kyllä ei ole taaskaan täyttänyt meidän toivettamme, eli mainita niitä jäsenvaltioita, siis meillä on yksittäisiä jäsenvaltioita, joilla on suuria ongelmia, mutta meillä on paljon jäsenvaltioita, jotka toimivat oikein ja hyvin. Ja minä olen todella turhautunut, kun nämä muutamat huonot aina ohittavat nämä hyvät. Joten minusta meidän täytyisi huomioida nyt tämä kritiikki myös. Me aina suojelemme näitä NS-huonoja jäsenvaltioita ja, ja, ja jätämme susille sitten nämä hyvin toimineet. Joten minä haluaisin tietoa myös meille näistä yksittäisistä jäsenvaltioista ja niiden yksittäisistä ongelmista. Ja me pyysimme tätä seuraa edellisen vastuuvapauskertomuksen yhteydessä. Neljäs asia liittyy ulkopolitiikkaan. 1,7 prosentin virhe, hienoa. Tätä voimme vain onnitella, mutta minä olen ainakin saanut tietää, että meillä on ongelmallisia kolmasia valtioita, kuten Mali tai jossain, että siellä kaikki olisi paremmin kuin meidän jäsenvaltioissamme. Minä en usko tähän Eli siis tässä on nyt jotain perustassa vikaa. Eli eh, onko nyt niin, että tämä raha maksetaan sillä tavalla, että meillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta valvoa tai taikka seurata, miten näitä varoja käytetään näissä maissa. Eli oikeusperustaessa ei ole mitään edellytyksiä sille, että me annamme yhä enemmän budjettitukea ja emme voi sanoa siitä yhtään mitään me voi mitenkään puuttua tähän, joten mitenkä te selitätte tämän fantastisen matalan virheprosentin 1,7 prosenttia? Kiitos. No niin, pysytte suoraan neljässä minuutissa, hienoa. Ja sitten äh, herra Geier. Danke, president. Äh, Kiitos äh, puheenjohtaja, komission jäsen, presidentti. Kiitokset tästä erinomaisesta työstä, jota me olemme nyt saaneet tilintarkastustuomioistuimen taholta. Tämä on materiaalia, jonka parissa me tulevina kuukausina tulemme viettämään paljon hauskoja hetkiä. No, me tulemme käsittelemään näitä erheitä ja puutteita, mitä tekin olette todenneet. No, minä olen samaa mieltä näistä virhemarginaameista ja oli ihan näppärää, kun oli näitä liikennevalojärjestelmiä ja näitä. Mutta olen ehdottomasti sitä mieltä, että meidän täytyisi saada budjettisuunnitelman kokonaisvirhe prosenttiosuus, koska sitä kautta me voimme mitata Baroson komission tekosia meidän täytyy pystyä katsomaan nyt sitä. Nythän on kysymys puhtaasti Barroson komissiosta, koska aina sanottiin, että no, se oli edellinen komissio tai niin edelleen tai näin edelleen. Mutta meidän täytyisi kuulemisissa esimerkiksi puuttua tähän asiaan. Minulla on hyvin samankaltaista kritiikkiä kuin Ingeborilla oli tästä, miten nyt nämä luvut on jaettu. On hyvin vaikea vertailla näitä eri sektoreita ja niiden lukuja, koska nyt täällä on enemmän vihreitä sektoreita, kuten kollega Fjellner sanoi, mutta onko tämä oikeutettua tämä uusi jako, mutta olen iloinen siitä, että meillä on suuria aloja, joissa virheprosentti on alle keskitason, mutta kohesio herättää huolestuneisuutta. Minä sain aluepoliittisen valiokunnan puheenjohtajan pääjohtajan raportin ja hän on oikeassa, kun hän sanoo, että virheosuudet rakennepolitiikassa ohjelmakausittain vaihtelevat. Ja emme tietenkään mielellään kuule tätä, mutta että näin, että se menee tavallaan aaltoina ja että tavallaan täytyy laskea siitä, että, että 7,7 prosenttia, jonka me nyt näemme, ehkäpä se ei ole vielä edessä huippu, vaan että aallo nousee vielä ylemmäs. Ja tämä minua huolestuttaa. koskapa meidän täytyisi pyytää komissiota ottamaan yhteyttä niihin jäsenvaltioihin, joissa näitä virheitä tehdään. Ja hyvin selkeästi vaatia tarvittavia toimenpiteitä. Ja, ja minulle esimerkiksi tarkastuslausumien hyväksyminen on aika mielenkiintoista. Ja varainhoitoasetuksessa tämä näkyy. Ja jäsenvaltioiden eduissa olisi myös se, että tavallaan eristetään ne, jotka toimivat vahingoittavalla tavalla muiden suuntaan. Sitten mitä tulee näihin rahoitusjärjestelyvälineisiin. Toki ne ovat tärkeitä, mutta meidän täytyy parlamenttien puolelta myös huolehtia siitä, että se vaatimus, jota parlamentti on esittänyt, että se ei tavallaan saha meidän omaa oksaamme. Eli meidän täytyy valiokunnassamme miettiä hieman ja ottaa kantaa myös aluepoliittisen valiokunnan lausuntoon rahoitusjärjestelyvälineistä. Ja täytyy huolehtia siitä, että mm, tässä mietinnössä ei, ei tavallaan hukuta yksityiskohtiin eikä lähdetä liioin yksinkertaistamaan liikaa. Yhtäältä ää, tässä mietinnössä se, mitä vaaditaan, voi olla huomattavasti liian vähän, kun on kysymys laajoista ja kompleksisista ää, projekteista. Kiitos. Ja sitten Shatsimakakis. Ja, vielen Dank, Herr Kommissar Schemeta. Kiitos. Kiitos komission jäsenelle Fjellnerille, presidentille, puheenjohtajalle. Ensinnäkin eh, hyvät uutiset. Monet alat menevät hyvin. Maataloussektorilla on merkittävää, että olemme pystyneet näinkin tyydyttävälle tasolle. Huonot uutiset ovat sitten nämä heikennykset kohesioalalla. Mehän otimme tämän esiin jo viime vuonna. Meillähän oli vuonna 2009 muilta osin hyvä vuosi, mutta tämä nyt on vain pahentunut ja sen vuoksi me olemme erityisen huolestuneita, koska tässä on virheitä 49 prosentissa, eli siis puolessa maksuista oli virheitä. Ja silloin täytyy myös hieman valaista jäsenvaltioiden eh, työtä, koska 90 prosenttisesti tämä koskee jäsenvaltioita. Ja sen vuoksi haluaisinkin kiittää komission jäsen Semetaa hänen rohkeudestaan ylipäätään mainita nämä jäsenvaltiot, koska tämä on uutta politiikkaa. Tilintarkastustuomioistuin ei päässyt näin pitkälle, mutta minusta oli hienoa, että komission jäsen hyvin selkeästi ne mainitsi. Ja te myös eh, olette tehneet tämän komission vuoden 2006-2009 työsuunnitelman. Siinäkin sitäkin tehnyt, te olette maininneet myös nämä virheet hyvin selkeästi, ei ainoastaan näitä jäsenvaltioita, vaan myös nämä vir- virheet. Ja, ja miksi esimerkiksi Italia ja Espanja eivät voisi ottaa oppia ja mallia Puolalta, koska Puolalla on toiminut hyvin. Joten siitä minä todellakin olen iloinen. Ja sitten samoin tämä koskee myös tällaista kumppanuuspolitiikkaa niin, että tietyt alueet voisivat tehdä yhteistyötä ja löytää jonkinnäköisen yhteisen lähtökohdan niin, että voitaisiin välttää näitä kaikkein yleisimpiä sääntö, virheitä. Olen myös iloinen siitä, että olette käyttäneet maksujen keskeyttämistä välineenä. 2,6 miljardia euroa on keskeytetty maksuissa ja tätä kautta pyritään tekemään kurinpalautus jäsenvaltioille. Eli nyt nämä aikaisemmat synnit eivät enää olekaan tässä uudessa syntiluettelossa. Eli se osoittaa, että tämä on hyvä väline. Ja kiitokset siitä, että otitte meidän näkemyksemme tässä mukaan. Sitten parlamentti iloitsee myös tästä yksityiskohtaisesta yksityiskohtaisista raporteista, joita saadaan vuosittain, ja te puhutte myös kansallisista valvontajärjestelmistä, te teette myös name and shame-järjestelmää, joka on myös hyvä asia, ja sitten vielä viittaisin vuoden 2010. Tässäkin nämä taloudelliset korjaukset, korjauskertoimet on mainittu, mutta tässä kun luen tätä taulukkoa, niin tuntuu siltä, että jäsenvaltiot ovat reagoineet teidän takaisinmaksupyyntöihin, paitsi yksi maa, eli Espanja. Sitten luku kahdeksan, jossa puhutaan komission toimivaltuuksista, joka on Lissabonin sopimuksen mukainen. Tämä on ihan järkevä. Te sanotte, että virheiden välttämisen toimeenpanossa on puutteita ja puutteita on myös tehokkuudessa, säästäväisyydessä ja tämä on asia, jota meidän pitäisi nyt myös miettiä sen vuoksi, että finanssikriisin aikoihin meidänkin täytyisi painottaa hieman tätä liiketaloudellisuutta. Ja meillä täytyy antaa tiettyjä tällaisia välietappeja. Siinä komission täytyisi toimia paremmin. Minusta oli hyvä, että esittelijä otti niin laajasti esiin rahoitusjärjestelyvälineet, koska se on aihe, joka kuuluu meille ja on tärkeää asettaa siihen painopiste. Kiitos. Then, no, the floor is to Mr. Stas. Kiitokset ja sitten edustaja Stas. Kiitos eh, puheenjohtaja. Minä haluan myös eh, kiittää herra Kaldeiraa ja tilintarkastustyömiistuimen muitakin jäseniä heidän tekemästään työstä. Tämä on ollut aikamoinen ponnistelu ja tämä on tehty aikana, joka on hankala, mutta näin paljon työtä on tehtävä, jotta voidaan analysoida kohtuullisen lyhyttä aikaväliä kuitenkin. Minusta nyt ei ole aika lähteä käsittelemään yksityiskohtaisesti asioita, vaan meidän pitäisikin reagoida poliittisesti ennemminkin. Ja kun kuulen sanat vakaa tilanne, niin silloin kyllä hieman tukka nousee pystyyn. Vakaa tilanne. Minusta tilanne ei nyt ole mitenkään vakaa, rehellisesti sanoen. No okei, okay, joo, kohtuullisen rauhallista, eli status quo ehkäpä. Mutta tavallaan me olemme myös myrskyn silmässä. Ja jotain on odotettavissa. Jos katsoo näitä lukuja, niin ovat nämä nyt ongelmallisia. Kolmannessa transaktiosta on virheitä, viimeksi se oli yksi neljäsosa, ja koko kohesio luku 40,6 miljardia budjetista, tästä sanotaan aika kovia sanoja, 50 prosenttia virhemarginaali, tai 50 prosenttia niistä transaktioista ovat virheellisiä. Eli ja, me olemme tilanteessa 2010 komission suuntaan. Tämä on vuosi, jolloin te käynnistitte toimintanne helmikuussa. Eli kaikki on tavallaan asettunut paikoilleen tässä, mutta on tämmöinen aikamoinen varoitus teille ajatellen vuoden 2011 vastuuvapautta, koska 2011 tulee olemaan todellakin vakava vastuuvapauskysymys, koska se on Baroson ensimmäinen vuosi, komission vuosi, jolloin se kantaa täysin yksin koko vastuun. Eli ajatelkaa täällä nyt kaikkia niitä virheitä, jotka kollegat ovat ottaneet esiin ja jotka presidentti täällä otti esiin. Ajatelkaa, jos te yritys ja te menisitte sitten osakkaiden kokoukseen ja sanoisitte, että tällä tavalla tässä on nyt käynyt. No en minä ainakaan haluaisi olla sen firman johtaja kertomassa siellä tällaisesta tilanteesta ja väittämässä vielä, että tilanne on vakaa ja rauhallinen. Ei, kyllä meidän täytyy nyt tässä hieman miettiä tätä ja, ja hieman lähteä enemmän esimerkiksi vuoropuheluun. Vastuuvapausvuoropuhelua tullaan käymään kollega Fellnerin johdolla komission kanssa. Ja toivon, että monista asioista voidaan sopia, kuten Chachimarkaakis teki viime vuonna vastuuvapauskysymyksissä, niin että voimme sopia tietyistä asioista, että 2011 vastuuvapaus, joka on tämä tärkeä Baroson vastuuvapausvuosi, niin silloin meidän täytyy todellakin keskustella ja neuvotella siitä. Herra Fjellner ihan oikeutetusti sanoi myös, että että tämä luku, jossa puhutaan että siitä, että neuvostolla on kohesio, energia ja liikenne äh, alalla äh, välineet huomioida nämä, nämä virheet 58 prosentissa, mutta kun minä kuulin nyt komission luvut siitä, että kolme jäsenvaltiota, Tsekkiä ja, ja Espanja ja Italia, kantavat suurimman osan näistä virheistä, niin Eh, tässä on jälleen kysymys eh, kaikkein tärkeimmästä osuudesta vastuuvapaudessa. Ja minä en ymmärrä neuvostoa. Neuvosto kovapäisesti pitää kiinni omista näkemyksistään, he eivät halua liikahtaakaan, vaikka meidän pitäisi oikein hyvin nyt tai niiden pitäisi ymmärtää, että tämä ei ole kestävää, ei tämä ole suuren yleisön suuntaankaan kestävää. Tässä on kysymys suurista rahasummista, vaikeista taloudellisista ajoista, ja neuvoston on kannettava vastuunsa. Me tiedämme, mitä me kaikki tässä haluamme, enkä tässä nyt teknisesti lähde sitä käsittelemään. Ja sitten vielä lopuksi, olen iloinen siitä, että kollega Fjellner otti selkeästi esiin luvut 34 ja 36, eli rahoitusjärjestelyvälineet. Tämä on ensimmäinen kerta, kun näitä näin laajasti on käsitelty tilintarkastustuomioistuimen raportissa. Niistä on tehty paljon huomioita ja huomautuksia. Ja herra Caldera sanoi, komissio on antanut tiettyjä vastauksia. Komissio sanoo, että me tulemme tekemään tiettyjä tarkastuksia ja erityisesti eh, käsittelemään näitä rahoitusjärjestelyvälineitä. Joo, joo, tämä on siis viimeinen, tämä on viimeinen virkkeeni nyt tässä. Niin, komission vastauksessaan, ajattelin tässä nyt eh, viimeistä eh, kohtaa 36 kohta 4, että me tulemme tekemään testejä, tarkastuksia, mutta minusta komission jäsen voisin sanoa, että ei tarvitse sen vuoksi, että teidän pitää kertoa meille lähinnä vain aikataulusta, eikä 2015, kuten herra Caldera omassa raportissaan sanoi. Hold. Ähm, okay. Mrs. Se oli pitkä viimeinen virke. Sitten seuraava. Thank you, Chair, and thank you to... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia tilintarkastustuomioistuimelle tästä raportista ja kaikesta työstä, jota olette tehneet. Myöskin haluaisin kiittää esittelijää hyvin selkeästä yhteenvedosta. Monissa asioissa olen hänen kanssaan samaa mieltä. Haluaisin viitata aluksi ennakkorahoitukseen, ennakkomaksuihin ja instrumentteihin. Komissio on tehnyt lausunnon vuoteen 2009 liittyen, jossa kaikki nämä ennakkomaksut on nyt äh, luettu tuloiksi, merkitty tuloksi. Mielestäni tässä on epäselvyyttä liittyen vertailukelpoisuuteen aikaisempien vuosien kanssa. Tuolloin oli tehty tilintarkastus ja määritelty virhetaso, mutta tilintarkastustuomioistuin ei voinut todellisuudessa mitään virhetasoa laatia, koska tätä asiaa ei ole otettu huomioon. Nyt olen melko huolissani siitä, että kuinka luotettavia nämä tiedot on, joita olemme pitäneet luotettavina, sillä me olemme nyt tässä menoja sekoittaneet tuloihin. Ja mitä tulee viiden 50, prosenttiin tuloista kokonaisuudessaan. Tämähän on hyvin suuri osa ja sillä pitää olla suuri vaikutus tilin päätöksen luotettavuuteen. Tilintarkastustuomioistuin on viitannut tähän asiaan ja kritisoinut sitä monissa kohdissa raportissaan, mutta se ei tee yhteenvetoa sanoen, että tämä tekisi tilinpäätöksen epäluotettavaksi. Toinen asia, johon halusin puuttua, ovat kohesiorahastot. Yksi kolmas osa budjetista on kohesiorahastoa ja sitä koskettaa 50 prosentin virhetaso, sillä 50 prosenttia virheet ovat koskettaneet, mutta jälleen kerran tilintarkastustuomioistuin ei kerro meille, mikä virhe kyseessä on mikä on virheen konkreettia tai sisältö. Sitten meidän pitäisi ruveta keskustelemaan siitä, onko kyseessä petos vai ei. Ja ellei tilintarkastustuomioistuin kerro meille tarkalleen, minkä tyyppisiä virheitä on esiintynyt, meidän on vaikea arvioida näiden virheiden merkitystä. Toinen asia, joka tuotiin tämän vuoden raportin mukaan, joka mielestäni on hyvin tärkeä, on ero korjauksien ja takaisinmaksujen välillä. Monet ihmiset eivät tiedä, mikä tässä on ero. Takaisin maksut ovat niitä varoja, jotka me otamme takaisin niistä nauttineilta, mutta korjaukset itse asiassa tulevat maksamaan veronmaksajille lisää. Tämä on hyvin tärkeää, että ihmiset tietävät tämän eron. Meillä ei ole korjauksien ja takaisinmaksujen määriä. Me emme tiedä tarkalleen, mikä on prosenttiosuus liittyen kumpaankin näistä. Mielestäni on tärkeää, että meillä on korjauksia ja takaisinmaksuja, mutta olen sitä mieltä, että on tärkeää, että välttäisimme näitä, että näitä ilmiöitä ei tapahdu. Ja tämä välttäminen pitäisi alkaa heti silloin, kun varoja vapautetaan ja suunnataan jäsenmaalle, on hyvin tärkeää ottaa huomioon, että jäsenmaathan eivät sinänsä rahaa anna Euroopan unionille, vaan veronmaksajat. Ja suoraan sanottuna nämä ihmiset eivät välitä sitä, siitä, onko kyseessä Irlanti tai Espanja tai Ranska. He haluavat, että varat käytetään oikein jollakin. Täytyy olla vastuu varmistaa, että rahat menevät oikealle henkilölle oikeaan tarkoitukseen, ellei mitään keskityttyä vastuuta ole. Niin, vetäisin yhteenvedon. Sanoisin, kuten jo mainittu, että on erittäin tärkeän kriisin hetkellä ja kriisin valossa – ottaa nämä asiat huomioon, niin minä haluaisin kysyä, mihin nämä 60 miljardia, joita Kreikalle on annettu, ovat menneet, sillä Kreikka ei ole koskaan tässä raportissa niitä maininnut, mutta 60 miljardia euroa sinne on mennyt sen jälkeen, kun heistä tuli euroalueen osa ja sitten 80 miljardia Italiaan, 130 miljardia Espanjaan. Ja näitä ei käy ilmi lainkaan näistä raporteista ja tämä on hyvin tärkeä asia. Voisitteko päättää puheenvuoronne? Kiitos. Ja sitten muut jäsenet. Ensinnäkin edustaja Ajala. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin aivan ensinnäkin haluaisin onnitella ja kiittää hyvin erityisesti tilintarkastustuomioistuinta tästä vuosittaisesta kertomuksesta ja uskon, että varmaankin olemme parantuneet näkyvyydessä ja ja voidaan todeta, että täällä on merkittäviä suuntauksia. Me kyllä parannamme ja huononamme kaikilla alueilla, joita tähän budjetti, budjettiin kuuluu. Haluaisin kiittää erityisesti siitä, että täällä näissä operaatioissa hyvin näkyvästi esitellään se kansalaisille tärkeä asia, joka koskee sitä, millaisia summia käytämme ja missä virheet ja ongelmat sijaitsevat. Haluaisin kiittää esittelijää tästä laajasta alustuksesta. Hän puhui tarpeesta saada luottamus takaisin, erityisesti koskien näitä välineitä ja koko budjettia ja vastuunvapautta, mutta haluaisin myös muistuttaa siitä, että ajat ovat vaikeita, ei aina ainoastaan Euroopan unionin tasolla, vaan myös jäsenvaltiossa. Irlannista yli kolme miljardia eroa on löydetty tileistä ja Saksassakin 55 miljardia. Ei tämä herätä suurta luottamusta, mutta pitää vielä pohtia, tarvitaanko ehkä vielä uusiakin tilintarkastustuomioistuimia. Tällä hetkellä jäsenvaltiot eivät ole osoittaneet, että niitä juuri kiinnostaisi, mitä veronmaksajien rahoilla tehdään. Nämä ajat eivät kyllä ole helppoja, mutta mielestäni tämä kertomus vie meitä vähän eteenpäin. Haluaisin sitten seuraavan kysymys, kysymyksen. Toinen osa, kohesio, liikenne ja energia. Kaldera totesi, että he ovat tehneet työtä verrattavien alojen välillä. Haluaisin kysyä, olisiko mahdollista, että tässä kohesio jäisi jaetun hallinnon alalle, kun taas energia ja liikenne, jotka ovat meille erityisen tärkeitä politiikan aloja, että niissä komissiolla olisi suurempi vastuu ja jäsenvaltioilla pienempi Tätä haluaisin teiltä kysyä. Millä tavalla olette tätä ajatelleet? Sitten kohesiosta. Se on tietenkin huolestuttava ala, koska virheet ovat suuntauksessa. Haluaisin kysyä, millä tavalla uskotte, että voitaisiin tilannetta parantaa komission tarkastusten kautta, ottaen huomioon, että jäsenvaltiot eivät tarkista kuluja ennen kuin pyytävät korvauksia. Tässä tietysti ymmärrän, että on systeemisiä ongelmia. Haluaisin tietää, miten meidän pitäisi pyrkiä näitä välttämään. Sitten tutkimuspolitiikka, siitä ei vielä ole puhuttukaan. Haluaisin todeta, että 39 prosenttia on Taso, Tämä on toiseksi korkein virhetaso, joka menee jopa maatalouden yläpuolelle. Tämä huolestuttaa minua suuresti, koska virheet vastaavat kohesiopolitiikasta löydettyjä virheitä. Ja täällä on yksi erityisen huolestuttava näkökohta, nimittäin, että tuomioistuimen tarkastuksessa koskien riippumattomia tarkastajia. Tämä kuuluu tähän moderniin aikaan niin sanotusti. Mehän pohjaudumme näille, näiden tarkastajien tietoihin Ja täältä on löydetty hyvin merkittäviä virheitä 33-87 oli virheitä ja 14, 14 oli merkittäviä virheitä. Kun nyt pohditaan, kuinka kriisistä päästäisiin ulos, niin tällaiset löydökset ovat hyvin huolestuttavia. Sitten hallintokuluista olen aivan loppuun pääsemässä pian. Haluaisin tietää, mistä elimestä täällä puhutaan, täällä viitataan johonkin elimeen, jossa on erityisiä ongelmia. Haluaisin kysyä teiltä, mistä on kysymys. Komissiolta haluaisin lyhyesti kysyä erästä asiaa, kun puhuitte Puolasta. Olen aivan loppuun pääsemässä. Tämä on tärkeä kysymys mielestäni. Niin komission jäsen täällä totesi, että Puolan tapauksessa olikohan tämä vuonna 2009 vai 10 oli nollan prosentin virhetaso. Haluaisin nyt tietää, millaisia täytäntöönpanoasteita on Espanjan, Italian, UK ja Puolan välillä kohesiopolitiikassa. Sitten hallin, hallintokuluista puhuitte täällä siitä, että ulko, hallinto, ulkoisen hallintoon, joka perustettiin vasta 2010, niin luulen, että tähän puheenjohtaja puhuu väliin. Uskon, että tässä komissio on vastuussa. Mrs. McAvey. Ja sitten edustaja McAvey. Thank you. Um, kiitoksia. Minä olen 2010 vastuuvapauden myöntämisen esittelijä, mitä tulee Euroopan unionin virastoihin. Minulla on muutamia kysymyksiä. Ensinnäkin tilintarkastus Tomi antoi raportteja liittyen tilintarkastukseen virastojen kohdalla suurimmassa osassa tapauksissa, suurimmassa osassa virastoissa. Mitään kommentteja ei tilintarkastustuomioistuimelta saatu hallinnon, tehokkuuden, toiminnan, henkilöstökysymysten suhteen eikä minkään suhteen, joten tämä on hyvin vaikeaa. Me koska meidän pitäisi vastuuvapaus myöntää, mutta meillä ei ole tätä tietoa. Viime vuoden raporteissa tällaisia kommentteja oli, mitä tulee virastoon, niiden taloudelliseen ja muuhun hallintoon ja julkisiin hankintoihin, ja parlamentti kysyi lisätietoa, ja tuloksena on se, että tänä vuonna saamme vähemmän tietoa ja monissa tapauksissa ei mitään tietoa lainkaan. Kysymykseni on siis se, miksi näin on tapahtunut ja vielä tärkeämpää, me pyytäisimme, että saamme tämän tiedon, että se lähettäisiin meille jokaisen viraston suhteen. Toinen kysymys viittaa erityisraportteihin, jotka riippuvat erilaisiin uusien virastojen eturistiriitoihin. Ja koska me, meillä oli tarkoitus tämä kysymys ratkaista ennen vuotta 2014, mitä tulee eturistiriitoihin. Ja sitten kolmas asia, me tarvitsemme erityisraportin tehokkuudesta uusissa virastoissa. Kiitoksia. Thank you very much. Kiitos. Ei edes neljä minuuttia, hienoa. Ja sitten Herbrandi. Mr. Chairman, and thank you, Mr. Kiitos puheenjohtaja, kiitos presidentti Caldera teidän raportistanne ja esittelystänne. Kiitokset äh, komission jäsen Schimmetalle teidän ensimmäisistä vastauksistanne. Viimeisen kahden vuoden ajan olen kysynyt presidentti Calderaa kiinnittämään huomiota EUn kulujen tehokkuuteen, joten olen hyvin tyytyväinen lukuun kahdeksan, jossa tilintarkastustuomioistuin ensimmäistä kertaa on kiinnittänyt kunnolla huomiota siihen, mitä on saavutettu eurooppalaisella rahalla. Ja tämä voisikin olla hyvän perinteen alku. Eli että joka vuosi olisi tämä luku kahdeksan ja jopa sitä voitaisiin laajentaa hieman. Olin hieman yllättynyt näistä menestystapa, mene, toimintatavoista, joita komissio ottaa esiin luvussa kahdeksan liittyen kulujen käyttötehokkuuteen. Minusta olisi erittäin tärkeää, että me olemme erityisen tehokkaita eurooppalaisen rahan käytössä. Ei ole mielenkiintoista tietää, että sitooko tässä komissiota varainhoitoasetus tai jokin muu asetus, kun se tarkastelee asiaa. Minusta komissio on kuitenkin oikeassa, kun se sanoo, että osa ongelmasta liittyy jäsenvaltioihin, jotka toimittavat sen informaation siitä, mitä eurooppalaisin varoin on saavutettu ja tehty ja tätä pitäisi parantaa tätä tilannetta. Ja tämä viekin minut tehnyt toiseen asiaan, eli jäsenvaltioiden rooliin. Minusta meidän ei tulisi tehdä sitä virhettä, että me pyrimme löytämään uusia sääntöjä, uusia menettelytapoja ja niin edelleen. Sen vuoksi, että jäsenvaltioiden roolilla ei ole mitään tekemistä menettelytapasääntöjen kanssa, vaan kysymys on poliittisen tahdon puutteesta. Jo se, että neuvosto ei ole paikalla osoittaa poliittisen tahdon puutetta, joten älkäämme piilotelko sääntöjen ja menettelytapojen takana. Ongelma löytyy kaikilta tasoilta. Kan- jäsenvaltioissa kansalliset parlamentit eivät ole kiinnostuneita siitä, millä tavalla eurooppalaista rahaa käytetään. Heitä kiinnostaa vain, tuleeko se raha heidän omaan maahansa. Tämä on ongelma numero yksi. Kansalliset tilintarkastustuomioistuimet puolestaan, heillä ei ole keinoja tarkkailla ja valvoa eurooppalaisia varoja, koska varat ovat aika pieniä, joten kansallisella tasolla meillä ei ole paljon odotettavissa. Neuvostossa periaate on se, että jäsenvaltiot keskenään eivät puutu toistensa tekemisiin. Eli jos sinä et puhu minun sekasotkustani, niin minä en puhu sinun sekasotkustasi. Eli mitään ei tehdä jäsenvaltiotasolla tai neuvostossa. Ja Euroopassa meidän on lähes mahdoton puhua vastuusta jäsenvaltioissa. He piilottelevat neuvoston takana, mikäli neuvosto on läsnä, eivätkä he koskaan puhu yksittäisistä jäsenvaltioista. Joten ehdottaisin, että jälleen kerran yrittäisimme kutsua paikalle kansalliset valtiovarainministerit selittämään, mitä he tekevät eurooppalaisella rahalla. Mutta se, että he eivät vastaa edes teidän kirjeisiin, herra puheenjohtaja, ehkäpä kertoo tarpeeksi. Voisimme löytää toisenkin keinon käsitellä tätä ongelmaa ja tehdä se siltä kautta julkisemmaksi ja avoimemmaksi. Ja pyytäisinkin komission jäseneltä ja presidentti Kalderalta, että he voisivat järjestää yhteisen kuulemisen Euroopan parlamentin kanssa, johon me kutsuisimme useita valtiovarainministereitä ja pyytäisimme heitä julkisesti keskustelemaan kanssamme siitä, millä tavalla he käyttävät ja käsittelevät eurooppalaista rahaa. Tällainen avoimuus ja julkisuus on ainoa keino käsitellä tätä ongelmaa. Ja eh, nämä luvut, niitä ei aina suunnata Euroopalle, kun on kysymys näistä Euroopan varojen väärinkäytöstä sen vuoksi, että jäsenvaltioita tässä on syytettävä. Kiitos. Kiitokset sitten edustaja Itälä. thank you, president. Kiitoksia herra puheenjohtaja, kiitoksia presidentti Calderalle tästä raportista ja puheenvuorostanne. Minun huoleni on sama kuin kollegoilla tässä aikaisemmin. Kyseessä on kohesiopolitiikka ja minun täytyy sanoa, että pidän näistä väreistä. Mutta yrittäisimme sitä yhden yksinkertaisen kysymyksen. Olemme, olemme jo vuosia paremmasta säätelystä, paremmasta seurannasta ja yhteistyöstä keskustelleet, mutta mitään ei muutu. Vuosi vuodelta meillä on sama keskustelu. Jos teidän pitäisi nimetä pääsyy sille, miksi tämä tilanne on edelleen samanlainen ja nyt vielä pahempi kuin viime vuonna, niin mikä olisi se yksi pääsyy, vai oletteko liian kohtelias? Mikä syy on? Mihin meidän pitäisi keskittyä? Uh, last speaker, Mr. Chenecki. Ja sitten viimeinen puhuja, herra Chenecki. Dziękuję panie przewodniczący. Mm, e, no, mamy można powiedzieć, stały fragment gry. Zawsze co roku... Kiitoksia puheenjohtaja. Pelaamme nyt tätä samaa peliä taas. Aivan kuin joka vuosi, kun keskustelemme tilintarkastustuomioistuimen kertomuksesta. Meillä on kiire, koska tilintarkastustuomioistuimen presidentillä on kohta lehdistötilaisuus. Ymmärräsin kyllä, mutta meillä on aina yhtä kiire ja keskustelua rajoitetaan En ole yhtä mieltä tilintarkastustuomioistuimen tyytyväisyydestä. Minusta se on liioiteltua. Olemme täällä puhumassa kriisistä johtuvista ongelmista. Euroopan veronmaksajat luottavat yhä vähemmän EUn toimielimiin. Euroopan kuluja halua, halutaan valvoa tarkemmin, niiden käyttöä halutaan valvoa paremmin. Ja mitä paremmin niitä valvotaan, sitä paremmin pitäisi virheitä voida korjata. Niin kuin aikaisemmat puhujat sanoivat, muun mm. muassa kollega Andreasen, on tärkeää tietää, mitä on tapahtunut Kreikkaan lähetetyille tuille. Puhumme valtavista summista. Maalle, joka on neljännellä sijalla kansainvälisessä vertailussa, kun katsotaan aseiden tuontia. Kreikka käyttää 4 prosenttia BKTstä asekuluihin. Tämä on Euroopan tasolla ennätysmäinen luku. Täällä puhuttiin omasta maastani Puolasta ja sanottiin, että Puolan virheprosentti on 0 prosenttia. Voi, toivottavasti tämä olisi tosi asiallinen luku, mutta Puolassa käsitys on kyllä hyvin erilainen, koska Puolassa sanotaan, että virheitä on paljon, erityisesti Euroopan rahastojen käytön suhteen. Saattaa olla, että tilintarkastustuomioistuin on oikeassa ja voi olla, että Puolassa puhutaan vain vaikutelmista ja huhuista, mutta voi myös olla, että tilintarkastustuomioistuin on antanut itsensä tulla petetyksi, niin kuin aikaisemmin on tapahtunut Kreikan tilastojen kanssa. Aikaisemmin sanottiin Euroopan unionissa, että Kreikka täyttää kaikki kriteerit, jotka on täytettävä tullakseen osaksi euroaluetta, mutta kuten myöhemmin opimme ja kuulimme, nämä tilastot eivät ole oikeita. Meille sanotaan, että tämä, sanotaankin, että on olemassa totuus, puolitotuus ja sen jälkeen tilastot. Meidän on katsottava näitä tilastoja hyvin tarkalla silmällä. Olen aivan yhtä mieltä edustaja Greslen kanssa. Tarvitaan todella valvontaa rahoitukselle, joka tulee Euroopan unionista ja päätyy kehitysmaihin Afrikkaan. Olen käynyt Afrikassa monta kertaa ja olen hieman yllättynyt tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen tuloksista tältä alalla. No, Kiitos. Ja nyt sitten jatkamme niin, että annan tilintarkastustuomioistuimen presidentille puheenvuoron, sen jälkeen sitten komissiolle ja lopuksi yhteenvedon saa tehdä sitten esittelijä. I'm grateful for all the questions I received. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Olen kiitollinen näistä kysymyksistä, joita esitettiin. En tiedä, voiko vastata niihin kaikkiin nyt näin lyhyessä ajassa. Mielestäni on tärkeää, että me emme unohda, että tuomioistuin on tehnyt tässä tilintarkastuksen Euroopan unionin budjetista siitä, kuinka tulot ja menot, joita siitä on rahoitettu, on toimeenpantu kyseisenä vuonna ja sopimusten mukaan komissio on se toimieli, joka on vastuussa tästä toimeenpanosta. Ja vastuuvapaus annetaan perussopimusten mukaan komissiolle. Tietenkin luonnollisesti perussopimukset myöskin sanovat, että jäsenmaiden pitää tehdä yhteistyötä komission kanssa tässä toimeenpanossa. Ja siksi he ovat tässä tärkeitä tässä kontekstissa. Mutta olen sitä mieltä, että kun esitätte tilintarkastustuomioistuimelle kysymyksen, että meidän pitäisi nimetä ne jäsenmaat, meidän täytyy kuitenkin muistaa, että tämä tilintarkastus ei ole sellainen, että se osoitettaisiin jäsenmaille. Komissiollahan on vastuu valvoa ja seurata sitä, kuinka jäsenmaat eri alueilla tekevät oman osansa velvollisuuksista toimeenpanna Euroopan unionin budjettia. Ja minä odottaisin, että komissio tulee antamaan teille täydet tiedot, ei vain näistä muutamista harvoista tapauksista, jotka olivat tässä tilintarkastustuomioistuimen esimerkkeissä. Me teemme tässä arvioinnin ohjelmien toiminnasta jäsenmaissa, mutta komissio, jolla on vastuu näistä asioista ja niiden toimeenpanosta jäsenmaassa, hän, heillä on kertomus kaikista jäsenmaista. Eli se on se lähde, jossa te saatte vastaukset näihin kysymyksiin. He antavat tämän tiedon. Selvästikin erityisraportti, jonka tuomioistuin antaa tälle valiokunnalle ja parlamentille kokonaisuudessaan antaa teille enemmän tietoa erityistapauksista tietyissä jäsenmaissa ja tietyissä erityistilanteissa. Mutta te tiedätte, että näinä aikoina minä luulen, että jos me pyydämme, että tilintarkastustuomioistuissa saisi lisää henkilökuntaa, niin meille sanottaisiin ei, tähän ei ole rahaa. Eli meidän täytyy tehdä parhaamme kaikkein tehokkaalla mahdollisella tavalla niillä resursseilla, mitä meillä on käytettävissämme. Kysymys, johon pyrin vastaamaan, pyrin vastaamaan mahdollisimman monen, mutta tässä Roger ja hyvät jäsenet, te mainitsitte asian, että me emme voi vertailla tietoja, koska te olette muuttaneet tässä politiikan alat. Te voitte vertailla viiden vuoden aikavälillä asioita ja nähdä, mihin yleisesti ottaen ollaan kehitetty. Ja me annamme siinä määrin, kun on mahdollista vertailla tietoja kohesiosta, tutkimuksesta maataloudesta ja muista aloista. Energia, liikenne, ne on myöskin otettu mukaan. Jos katsotte vuosikertomuksen sivua 24 ja liitteitä, niin näette mitkä energian ja liikenteen alueet on tilintarkastettu, minkälaisia virheitä oli, kuinka usein ja minkälaisia seuraamuksia yleisesti ottaen näistä virhetapauksista oli seurannut. Et ehkä havaitsitte, että kahdeksasta tarkastetusta toimesta 37 prosenttia oli sellaisia, että niissä – ei ollut virheitä ja 63 sitten oli. Kontekstina me siis haluamme antaa lisätietoa, tarkempaa tietoa, joka tekee paremman vertailun tietyllä aikavälillä mahdolliseksi. Tämä on se, mikä on tärkeää. Vertailu, jonka tässä Rouva Grässä teki ulkopuolisen avun suhteen ja siinä, että Mali on paremmin suoriutunut kuin monet jäsenmaat. Tämä on karikatyyrimäinen tilanne luonnollisesti. Jos olette tarkasti lukeneet tämän kappaleen, teillä ehkä ollut aikaa, mutta luulen, että toinen kappale tässä luvussa sanoi, että suurin osa kuluista – oli ennakkomaksuja, jotka kuuluvat noin pääosaston kompetensseihin. Ja jos menette viimeiseen kappaleen, missä on yhteenveto, siellä sanotaan, että pitää kiinnittää huomiota, pitää tarkastella sitten loppumaksuja, kun saamme niistä tiedot, niissä saattaa olla virheitä. Tämä on hyvin yksinkertaista ensi vuonna tai tulevaisuudessa. Meillä saattaa olla vakava ongelma ulkoavun suhteen niin myöskin tutkimuksessa ja muilla politiikan aloilla. Eli tänä vuonna tulokset olivat sellaiset kuin ne ovat meidän arviointimme perustuen ja minä uskon, että tämä on tiettyjen metodologioiden mukaan paras mahdollinen tilintarkastus. Sen ovat ammattimaiset tilintarkastajat tehneet, mutta me olemme kiinnittäneet näihin riskeihin huomiota, ne ovat olemassa. mitä tulee sitten virheisiin kohesiopolitiikassa, esimerkit ovat täällä. Esimerkiksi se, että tukikelpoisuussäännöksiä ei ole noudatettu. Tämä on yksinkertaista hankinta säännöt ovat olemassa, niitä pitäisi toteuttaa oikein. Me olemme antaneet esimerkkejä siitä, kuinka on keinotekoisesti sopimuksia jaettu osiin, jotta oltaisiin voitu välttää näitä hankintasäädöksiä noudattamasta. Me annamme esimerkkejä siitä, kuinka projektit tuottavat tuloja, niitä ei voi, ne eivät ole sitten valintakelpoisia yhteisrahoitukseen. Mitä muuta me voimme sanoa? Me pyrimme olemaan mahdollisimman tarkkoja, antaa teille enemmän yksityiskohtia, jotta te voisitte sitten omat vastuunne paremmin täyttää. Mitä tulee sitten ennakko maksuihin. Ne on esitetty aivan oikein ennakkomaksut ovat yhä tärkeämpi asia. Viime vuosina sitä on tullut aina vain tärkeämpiä me huomautimme, että niiden uusien välineiden kautta, joita komissio suunnittelee, nämä ongelmat tulevat ratkeamaan. Miksi sitten asiat eivät parane, kuten tässä herra Itälä sanoi ja monet muutkin jäsenet? Luulen, että olen jo aikaisemmassa vastauksessani käsitellyt tätä asiaa. Nykyisissä olosuhteissa me voimme parantaa asioita vain, jos toimijat täyttävät velvollisuutensa nykyisten järjestelmien mukaan, mutta meillä on seuraavalla ohjelmakaudella velvollisuus vaihtaa suuntaa. Meillä on jo varanhoitoasetuksessa velvollisuus korjata asiat oikeaan suuntaan ja Tästä on keskusteltu. Tilintarkastustuomioistuin on tehnyt konkreettisia ehdotuksia, suosituksia, joita pitäisi toteuttaa. Me näemme, tullaanko ne toteuttamaan. Uudet säädökset, mitä tulee rakennerahastoihin maatalouteen, ovat olemassa. Ruva Gressle tässä mainitsi nämä rahoitusjärjestelyä koskevat välineet. Riskit ovat olemassa. Ja tässä varainhoitoasetus käsittelee tätä asiaa. Meillä on olemassa instrumentit. Ei voida pyytää, että tilintarkastustuomioistuin sitten tulee jälkikäteen mukaan. Meillä on olemassa säännöt ja sitä pitää seurata. Sitten viimeinen sana. Tässä oli viittaus virastoihin. Minä otin ylös kaikki huomiot. Ja luonnollisesti kysymys on siitä, koska tilintarkastustuomioistuin antaa tiedot, ne ovat valmisteilla. Me annamme tälle valiokunnalle ne ajanmukaisesti, mutta tällä hetkellä meidän prioriteettimme on antaa vuosiraportti kaikista 23 tai 4 virastosta, jotka pitää saada siis ennen 15. marraskuuta, ja me tulemme näin tekemään. Ja mitä tulee tietoon, että siihen huomautuksen tietoa ei ollut saatavilla sitä, saatte toisista erityisraporteista, joita ollaan nyt valmistelemassa. Mitä tulee näihin rahoitusjärjestelyvälineihin, tämä on ristiriitainen toimi tällä hetkellä – rahoitusjärjestelyvälineitä rahoitetaan rakennerahastoista ja minä uskon, että tämä on hyvä mahdollisuus tälle valiokunnalle tehdä arviointi. Hyvä puheenjohtaja, oli paljon kysymyksiä, joihin ei voi vastata, mutta tulen vastaamaan niihin kirjallisesti, jos tämän valiokunnan jäsenet niin toivovat. Kiitoksia. Mm, no. Kiitos. Nyt annan komission jäsenelle puheenvuoron. Ja mikäli mahdollista, niin mahdollisimman lyhykäisesti. I will try. Thank you, Mr. Yritän tehdä näin. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan ensinnäkin haluaisin vielä jälleen sanoa sen, että yleinen virhetaso, johon tilintarkastustuomioistuin päätyy on 3,7 prosenttia, toisin sanoen yli 96 prosenttia budjetista on virheistä vapaata. Minusta tämä on tärkeää ymmärtää. Olen sitä mieltä, että nämä järjestelmät, jotka otettiin käyttöön näissä rahoituspuitteissa, ovat jo tuottamassa tuloksia. Haluaisin myös mainita joitakin lukuja, hyvin korkeinta lukuja, joita täällä mainittiin liittyen kohesioon. Meidän on hyvin selväksi tehtävä se, että kohesioalalla vuonna 2010 virhe taso oli 7,7 prosenttia. Tämä on hyvin selvästi sanottu tilintarkastustuomioistuimen kertomuksessa nämä mainitut korkeat luvut, joista jotkut mepit puhuivat, viittaavat virheiden esiintyvyysfrekvenssiin, mikä on aivan eri asia kuin virhetaso, jonka tilintarkastustuomioistuin on havainnut. Tämän vuoden vastuunvapausmenettelyssä tullaan varmasti keskittymään paljon ohjelmien täytäntöönpanoon jäsenvaltioiden tasolla. Uskon, että Johannes Haan ja Laszlo Andrel kollegani ovat varmasti valmiita esittelemään tällaisen kertomuksen, jo, josta puhuin jo al- ensimmäisessä vastauksessa niin esittelijälle. Kyseessä on varmasti hyvin mielenkiintoinen kertomus ja tämän valiokunnan jäseniä voisi se kiinnostaa, siitä voisi saada paljon tietoa. Tämä voisi myös vastata Rova Aijalan kysymyksiin näistä eri jäsenvaltioilla teht- ja valtioiden välillä tehtävistä vertailuista. Tämäkin tieto on kertomuksessa mukana ja voimme siinä selittää, mistä on kysymys. Kertomuksessa tarjotaan myös luettelo niistä toimista, joita, jo, joita jäsenvaltiot ja komissio ovat äh, täytäntöönpanneet, äh, jotta heikkouksia korjattaisiin. Kaikki virheet, jotka tilintarkastustuomioistuin tai omat tarkastajamme ovat havainneet, äh, ovat seurannan alla. Emme siis jätä yhtään virhettä huomiotta. Haluan sanoa tämän tässä aivan selvästi. Kollegani tulevat hyvin selkeästi esittelemään teille, millaisiin toimiin on ryhdytty tiettyjen minkäkin virheen kohdalla. Sen jälkeen kun tuo tilintarkastustuomioistuin, meidän tarkastajamme tai jäsenvaltioiden tarkastajat ovat virheitä havainneet. Sitten näistä rahoitusoikaisuista ja perinnästä haluaisin kiinnittää huomionne siihen, että tilinpäätöksen muistiossa kuusi annetaan kokonaisvaltainen kuva siitä, mikä oli rahoitusoikeusyjen perintöjen tilanne. Tietenkin, mikäli valiokunta haluaa lisätietoja, olemme tietysti iloisia, jos voimme teille toimittaa tällaisia tietoja, mikäli tilinpäätöksen liittyviä tietoja vielä lisää tarvitsette, mutta uskon, että tänä vuonna olemme esittäneet mm, hyvin kattavat mm, asianmukaiset tiedot mm, vastuu vapauden myöntämistä varten. Sitten lopuksi esitettiin kysymys siitä, Onko komissio ja tilintarkastustuomioistuin valmis osallistumaan jonkinlaiseen kuulemistilaisuuteen? Minä olen valmis tulemaan mihin tahansa kuulemistilaisuuteen, johon minut kutsutaan. Se kuuluu minun tehtäviini. Kun parlamentti minut kutsuu, niin tulen kyllä omalta osaltani siis olen täysin valmis osallistumaan niin moniin kuulemistilaisuuksiin kuin on tarve, jotta voidaan käsitellä näitä vastuuvapauteen liittyviä ongelmakysymyksiä. Ja lopuksi Bart Stassin kysymykseen liittyen tähän, että ikään kuin toimitusjohtajan roolissa kertoo tuloksia, jotka liittyvät yritykseen. Täällä voin kyllä kertoa, että, että tiedätte hyvin, että 80 prosenttia kuitenkin kulu, menoista kulutetaan jäsenvaltioissa ja siellä kaikki riippuu jäsenvaltioiden tarkastusten tehokkuudesta. Tietenkin komissio tekee parhaansa neuvoakseen jäsenvaltioita niin, että niiden hallinta- ja valvontajärjestelmät parantuisivat. Ja mikäli näin ei käy, komissio, komissiolla on kyllä välineitä käytettävissään niin, että voidaan vaikka keskeyttää maksut tai toimia muilla tavalla. Nämä, näitä välineitä tullaan jopa vahvistamaan seuraavalla ohjelmakaudella, mikäli tämä talo hyväksyy komission ehdotukset. Kiitoksia. Kiitokset ja sitten loppuyhteenveto esittelijä. Olisin todella tyytyväinen, jos puhuisitte vain kaksi minuuttia. No niin, siis tosi, tosi hita, lyhykäisesti. Kiitokset presidentti Caldera jälleen kerran, että kiinnititte huomiota näihin etumaksuihin. Meillä on niitä todella paljon – eivätkä, eikä niitä koske niin paljon nämä virheet, kuten väliaikaisia ja lopullisia maksuja. Meidän täytyy muistaa tämä myös äh, tässä prosessissa ja meidän täytyy tarkastella tiettyjä alueita ja katsoa todellisuutta silmiin äh, sen sijaan, että, todellisuutta silmiin sen sijaan, että, että tuijotamme vain numeroita. Meidän, äh, minusta tämä on hyvin tärkeää muistaa, katsoa todellisuutta. Sitten eh, nämä rahoitusjärjestelyvälineet. Tavallaan on ikävää, että me käsittelemme niitä nyt. Ja kun me olemme kuitenkin jo käsitelleet varanhoitoasetusta. Tässä on paljon opittavaa, millä tavalla me tulemme käsittelemään tulevaisuudessa rahoitusjärjestelyvälineitä – on muutamia asioita, jotka kollegat ottivat esiin. Hatsimarkaakis, viime vuonna me teimme hienoa työtä, mitä tuli näihin korjauksiin rahoituksellisiin korjauksiin ja keskeytyksiin, ja en haluaisi lähteä keksimään pyörää uudelleen, ja haluankin teidän tukeanne. Olen iloinen siitä, että komissio käyttää näitä rahoituksen keskeytyksiä, mutta mikäli samat jäsenvaltiot tekevät näitä samoja virheitä yhä uudelleen, niin silloin täytyy lopettaa koko rahoitus. Jos asiat eivät muutu, niin silloin ei jatketa mitään rahoitusta. Toisekseen, tuki. Minä uskon, että meidän täytyy katsoa yleisemminkin tarkemmin kehitysapua. Me olemme keskustelleet sitä menneisyydessä ja tulemme jatkossakin keskustelemaan. Tämä on asia, joka on hyvin tärkeä. Ja sitten vielä lopuksi viimeinen viesti tilintarkastustuomioistuimelle. Olen iloinen siitä, että meillä on tästä lähtien yksityiskohtaisempaa informaatiota. Yksityiskohtainen informaatio on aina hyväksi. Ja toivon, että voimme jatkossa tehdä paljon enemmän vertailevaa työtä. Olen samaa mieltä edustaja Greslen kanssa. On aikamoinen haaste, kun te muutatte näitä tilintarkastusalueita. Se muuttaa tämän hyvin paljon mutka- monimutkaisemmaksi meille arvioida tilannetta. Joten hyvä, että saamme enemmän yksityiskohtaista informaatiota, mutta äh, tätä on nyt hyvin monimutkaista verrata viime vuoteen juuri tästä johtuen. Kiitoksia oikein paljon. Haluan kiittää kaikkia äh, osallistujia tässä ensimmäisessä alustavassa vastuuvapaus 2010 keskustelussa. Ja tulemme varmasti jatkamaan tätä tulevina kuukausina. Kiitos keskeytämme kokouksen kahdeksi minuutiksi.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 Ladies and gentlemen, could you resume your seat? Hyvät naiset ja herrat, jatketaan. Okay, uh, I think we are now coming to point five, six and... Sitten siirrymme kohtaan viisi ja kuusi esityslistalla. Ehdottaisin, että otamme äänestykset 5 ja 7 ja sitten keskustelemme lopuksi kohdasta 6. Sopiiko tämä teille? Jos näin on, niin siirrymme kohtaan 5 esityslistalla. EUn Afganistanille antama taloudellinen tuki ja sen talousarvion valvinta, valvonta. Onko esittelylle mitään huomautettavaa? Ei. Ja siirrymme suoraan äänestykseen. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdella äänellä. Tarkistus kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty lähes yksimielisesti. Tarkistus viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kuusi on lingvistinen tarkistus. Eli me emme äänestä siitä. Tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksyt. Tarkistus kahdeksan on jälleen lingvistinen tarkistus. Emme äänestä siitä. Tarkistus yhdeksän, johon on suullinen tarkistus esittelijältä. Siihen lisätään sana potentiaalinen. Äänet puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 10. Ja johon on tehty suullinen tarkistus. Lisätty sana myös. Äänet puolesta. Vastaan Tehdäänpä tämä koneellisesti. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksy. Tarkistus 11. Lengvistinen. Tarkistus 12 puolesta vastaan tyhjää, yksi tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää, yksi tyhjä, hyväksytty. 14 on samoin kuin 15 lingvistisiä. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää. Käsittääkseni hyväksytty, mutta tarkistetaan. The vote is closed. Äänestys on päättynyt. Se on hyväksytty. Tarkistus 19 lingvistinen, 20 samoin ja 21. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 23-27 ovat lingvistisiä. Tarkistus 28 äänet puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 20, äh, tarkoitus 31 puolesta vastaan. Tarkistamme koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33 ja 34 ovat lingvistisiä. Tarkistus 35 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 88. Kolmasosa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 37. Suullinen tarkistus, jossa poistetaan osa tekstistä. Ja näin muutettuna tarkistus 37 äänet puolesta. Tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10 vastaan 6. Tarkistus 38 kolmessa osassa. Niin, anteeksi, herra Gajer. Haluaisin muutoksen tähän äänestyslistään, koska Rumajer ja Sender olivat pyytäneet erilaista menettelytapaa, joka on yksinkertaisempi. Eli tämä kohta kohdalta äänestyksen sijaan ehdottaisin suullista tarkistusta, jolloin sanottaisiin painottaa, että uusi, hyvin tärkeä osa Afganistanin rauhan prosessista ovat nimenomaan korruption vastainen sen taistelun toimenpiteet. Ja sitten teksti jatkuu niin kuin alkuperäisesti sanotaan. Ja sitten painotetaan, että hyvin tärkeä osa tästä rauhanprosessissa Af- Afganistanissa ja niin edelleen ja niin edelleen. Eli meidän ei tarvita sitten äänestää tätä kohta kohdalta. Mutta suostutteko te tähän? Äänet puolesta. vastaan tyhjää. Se on hyväksytty. Tarkistus 39, jälleen suullinen tarkistus. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 40 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten blogiäänestys AFETin tarkistuksista yhdestä seitsemään puolesta. Vastaan. Tyhjään. Hyväksytty. Sitten blog-äänestys kehitysyhteistyövaliokunnasta 1-11 puolesta. Vastaan. Tyhjään. Yhdellä vastaäänellä hyväksytty. Sitten äänestämme koko mietinnöstä ja teemme sen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. Then I bring two over. Sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta, neuvoston asetuksen numero 1083-2006 muuttamisesta takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyyn osalta. Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää yhdellä tyhjällä hyväksytty. Ja sitten äänestämme lausuntoluonnoksesta näin muutettuna ja teemme sen jälleen koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 17 puolesta yksi vastaan hyväksytty. Ja onnittelut esittelijälle. Kiitokset. Sitten siirrymme kohtaan kuusi. Ja antaisin puheenvuoron äh, edustaja Ehrenhauserille. Kiitokset. Tässä on kysymys humanitaarisesta avusta. Kuten monet teistä varmaan tietävätkin, niin Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot ovat maailmanlaajuisesti suurimpia humanitaarisen avun antajia. Vuonna 2010 Ekon hallinnoima tuki oli 64 prosenttia ja edellisellä lainsäädäntökaudella, samoin kuin tälläkään. Tästä ei ole tehty mitään oma aloitemietintöä, jossa olisi tarkisteltu tämän humanitaarisen avun tehokkuutta. On luonnollisesti ollut mietintöjä DV-valiokunnalta. Mutta hieman siitä, miten tässä tämä on tehty. Meillä on ollut erilaisia tapaamisia tilintarkastustuomioistuimen kanssa, ulkosuhdehallinnon kanssa, Voisin kanssa, joka on noin 80 kansallisjärjestön kattojärjestö. Sitten tapasimme myös luonnollisestikin YK edustajia, UNICEFin ja niin edelleen edustajia. Mitä tulee tämän mietinnön rakenteeseen, ensimmäisessä osassa keskitymme enemmän valvontamekanismeihin, toisessa osassa enemmän toimeenpanoon. Sen lisäksi on myös tällaisia alueellisia fokusointeja, kuten esimerkiksi Haiti ja Pakistan vuonna 2010. Mitä tulee sitten tuloksiin. Pääosasto Ekollahan on ainoastaan koordinoiva rooli, joka merkitsee sitä, että paikan päällä tehtävä toimeenpano tehdään Ekon kumppaneiden taholta. Ja näitä on kolme erilaista kategoriaa. Yhtäältä kansalaisjärjestöt, toisaalta YK ja kolmanneksi muit, muita kansainvälisiä järjestöjä, kuten esimerkiksi Punainen Risti. Mitä tulee taloudelliseen jakoon, niin noin 50 prosenttia menee kansalaisjärjestöille, ja 39 prosenttia YKlle ja 11 prosenttia näille muille kansainvälisille järjestöille. Mitä tulee ensimmäiseen osaan, eli valvontamenetelmiin kansalaisjärjestöjen puitteissa, niin mitä EKKOon itsessään tulee ja yhteistyöhön kansalaisjärjestöjen kanssa, niin yhteistyö on ollut suurta. Ja siitä huolimatta vuonna 2012 tullaan äh, tarkistamaan puitesopimusta ja silloin on mahdollisuus äh, päästä vielä eteenpäin tässä asiassa. Suurin ongelma on YK. Äh, YKssa käytetään tätä yksinkertaista tarkastusta, joka on hyvä silloin, jos sisäinen tarkastus on tar- tarpeeksi hyvää ja jos avoimuus on tarpeeksi hyvää. Ja tämä on nyt ongelma. Sekä valvontamekanismi ei ole riittävä ja sama koskee myös asiakirjojen saatavuutta. Esimerkiksi se, että saataisiin nämä sisäiset tilintarkastuskertomukset niin useimmat YK-virastot eivät anna komissiolle mahdollisuutta nähdä niitä. Ainoastaan tämä maailman ruokaohjelma on varmistanut komissiolle, että se antaa sisäisen tilintarkastuskertomuksensa komissiolle. Ja komission on nyt neuvoteltava muiden YK-virastojen kanssa niin, että he, nekin toimisivat samalla tavalla. On tärkeää, että parlamentti saa pääsyn näihin asiakirjoihin myös epäbyrokraattisempaa kautta. Eihän voi olla niin, että EUn e edustajan on lennettävä YK New Yorkiin ja sieltä käydä lukemassa nämä paperit. Ei vaan kyllä tämä täytyy voida toimia myös sähköisesti. Toinen ongelma, joka liittyy YK ja informaation saatavuuteen, liittyy muihin raportteihin, jotka eivät kata sitä informaatiota, jota me tarvitsemme. Ja kolmas ongelma on tämä YK uudistus, joka käynnistettiin vuoden 2006 Korean skandaalin jälkeen tässä esimerkiksi avoimuuden suhteen ei olla tehty tarvittavia edistysaskelia ja yksittäiset jäsenvaltiot vaativatkin, että YKta olisi vielä painostettava niin, että päästäisiin eteenpäin. Mitä tulee toimeenpanoon, niin ehkäpä ensin positiivista asiat on tarpeeksi objektiivisia kriteereitä rahoituksen painopisteille, mutta on myös heikkouksia. Esimerkiksi kaikki Ekkon eh, kumppanit eivät täytä näitä eh, edellytyksiä, taikka niillä ei ole tarpeeksi sisäistä valvontamekanismia. Ekon kumppaneilla saattaa olla esimerkiksi alihankkijoita ja silloin samat valvontajärjestelmät, niiden tulisi koskea myös näitä alihankkijoita. Sitten vielä toimeenpanosta sen verran, että ne rahat, joita ekkokumppaneille annetaan, ne ovat tavallaan kaksi osaisia: on suorat kustannukset ja epäsuorat kustannukset. Eli epäsuorat kustannukset menevät, rahat menevät kansalaisjärjestöille ja sitten taas nämä tällaiset tukikustannukset ovat tällaisia suoria maksuja, jotka kattavat hallinnolliset kustannukset. Ja näiden projektien pitäisi olla samalla tasolla niin, että nähdään myös, ovatko nämä kulut järkevällä tasolla. Sitten vielä muutama sana Haitista ja Pakistanista. Tällaiset suuret katastrofit ovat luonnollisesti poikkeustilanteita, eikä niitä koskaan pystytä kattamaan tarpeeksi. Mutta Haitin ja Pakistanin suhteen näemme, että sielläkin on samankaltaisia ongelmia, eli lähinnä koordinointiongelmia, riittämätöntä koordinointia. Ja sen lisäksi virastojen kapasiteetti ei välttämättä riitä. Ja sitten paikan päällä humanitaarisen avun tarpeen arviointi ei ole riittävä liioin. Ja tässä täytyy vielä tehdä kriittinen huomautus siitä, että kun todellakin pyrkii vaatimaan avoimesti informaatiota esimerkiksi Haitista ja Pakistanista, niin olisi tärkeää, että saataisiin myös nämä narratiiviset kertomukset, koska tässä on, niissä, niissä pitäisi olla selkeä, että äh, selkein sanoin kerrottuna lopputulos. Tämä informaatio pitäisi tämä informaatio meidän pitäisi saada. Mehän olemme tekemässä ensi vuonna tarkastusmatkan Haitille ja meidän täytyisi painottaa, että me saamme jo ennen tätä valtuuskuntamatkaa nämä esimerkiksi tilintarkastuskertomukset ja muut, niin että me voimme esittää myös järkeviä kysymyksiä ja saada sitten sitä informaatiota. Loppujen lopuksi, jos me saisimme, olisimme saaneet kaikki sen kaiken sen informaation, mitä me halusimme, niin tämä olisi ollut erityisen positiivinen. No, jos me olisimme saaneet kaiken, niin en tiedä, olisiko tämä niin positiivinen. Mutta humanitaariselta kannalta niin pitäisi ehkäpä keskittyä enemmän ennaltaehkäiseviin toimiin, eikä ainoastaan reagoida katastrofeihin, vaan katsoa, miten kestäviä yksittäiset toimenpiteet, joita on käynnistetty, ovat, ja miten hyvä on siirtymä humanitaarisesta avusta kehitysapuun ja mitä tulee katastrofiapuun, ehkä pitäisi käyttää tai siirtää painopiste tällaiseen ennakkovaroitusjärjestelmään. Ja me tarvitsemme silloin enemmän tällaista paikallistakin tukea. Ei ole järkeä että me tässä ruokimme tällaista kansalaisjärjestöteollisuutta ja sitä kautta luodaan uutta riippuvaisuutta, vaan että meidän tulisi käyttää ja rakentaa tällaista paikallista osaamista ja sitä kautta sitten lähteä eteenpäin. Tässäpä minun näkemykseni. Loppu kaikki löytyy tuolta mietinnöstä. Kiitän kaikkia ryhmiä yhteistyöstä. Kiitän äh, myös äh, toki avustajani, joka on käyttänyt hyvin paljon aikaa ja energiaa näihin, samoin kuin herran Blashauta. Kiitos. Thank you very much. Uh, I have... Kiitoksia hyvin paljon. Minulla on komission edustaja listallani. Varstavaji, en ole varma äänsinkö tämän oikein, mutta saatte puheenvuoron joka tapauksessa. Olkaa hyvä. I'm also known as v. Kiitoksia. Minut tunnetaan myös VJ. Tämä on paljon helpompi ääntää. Tämä on hyvin englantilainen nimi kuulemma. <laughs> first of all, let me congratulate uh, Mr. Aivan aluksi haluaisin herra Enhauselia kiittää tästä hyvin rakentavasta työstä. Meillä on ollut hyvää yhteistyötä hänen kanssaan, joka on ollut avointa ja aivan alusta lähtien olimme äh, peloissamme, että tämä olisi nyt tällainen ekonin lyttäämistyö jälleen kerran, mutta ympäristö, jossa työskentelemme, on hyvin monimutkainen ja tämän seurauksena kyllä kaikki ei ole niin täydellistä. Kaikkea ei voi täysin hyvin suunnitella. Eli uskon, että tässä mielessä tämä mietintö tunnustaa, että me olemme pyrkineet löytämään oikean tasapainon. Olemme pyrkineet vastaamaan. Meillä on ollut arviointia kentällä, olemme nopeita. Tämä on tunnistettu, me olemme myöskin joustavia, kun tilanteet muuttuvat kentällä mekin muutumme, koska meillä on verkostoasiantuntijoita käytettävissämme. Ja kuten esittelijä sanoi, me olemme myöskin vastuullisia ja kannamme vastuun. Meidän tarkoituksemme ei ole vain kärsimyksen lievittäminen, mutta meidän täytyy myöskin varmistaa se, että me olemme läpinäkyviä ja vastuullisia. Ja tämä tuli esiin. On kuitenkin alueita, joita voitaisiin parantaa. Esittelijä huomautti, että YK on yksi tällainen kysymys, jossa voisimme parantaa suhde YK on kanssa, sillä YK liittyy 40 prosenttia rahoituksesta, jota me annamme. Tämä on hyvin arkaluontoinen kysymys. Meidän täytyy siellä sopeutua heidän omaan hallinnointijärjestelmäänsä. Ja puitesopimus, joka meillä on YK kanssa, on sellainen, että me teemme Ekon kollegoiden kanssa hyvin paljon töitä, jotta voisimme varmistaa, että humanitaarinen työ on sellaista, että se seurataan – tarkasti. Ja jälkiseurannan tässä YK on pikkuhiljaa tehnyt sellaisen johtopäätöksen, että myöskin komission pitäisi saada eh, tarkastusraportit. Näin kaksinkertainen työ voitaisiin välttää. Kuten esittelijä jo mainitsi, neuvottelut tai pyynnöt, mitä tulee hyvinvointiohjelmaan, ovat johtaneet siihen, että he ovat muuttaneet hallinto sääntöjään. He ovat siis omia sääntöjään todellakin muuttaneet, jotta se sopimisi meille, ja UNICEFkin on ilmeisesti tehnyt saman asian. Muutkin virastot toivoaksemme seuraavat tällä linjalla ja tulee syntymään enemmän luottamusta, ja näitä kertomuksia saataisiin sitten saataville. Mitä tulee pääsyyn tietoon, on ollut ongelmia. tilintarkastus Tuomioistuin ei menneisyydessä saanut kaikkia tietoa, mutta tämä on nyt ratkaisu. Nyt se ratkaistu se tilanne on nyt se, että näistä väärinkäsityksistä ja ongelmista on päästy eroon, että tuomioistuin saa tietoa. Toinen heikkous, joka huomautettiin, tai alue, jota voitaisiin parantaa, on se, että kaikki kumppanit eivät käytä vahvaa sisäistä valvontaa. Meillä on suuria ja pieniä kumppaneita ja pienillä ei välttämättä ole sisäisiä valvontajärjestelmiä, mutta me pyrimme itse arvioimissamme antamaan suosituksia siitä, kuinka he voisivat parantaa omaa valvontaansa kumppanuuden suhteen. Me emme vain halua kansalaisjärjestölle sanoa, että te olette toimineet huonosti. Haluamme myöskin näyttää, mitkä ovat ne asiat, joissa he voisivat parantaa asioita taloudellisesti, kirjanpidollisesti tai hallinnollisesti. Meillä on tiettyjä mm, tietolistoja, jotka pyrkivät kattamaan kaikenlaiset mahdolliset tilanteet. Ja meillä on myöskin aktiivinen koulutusjärjestelmä. Nämä on suunnattu kumppaneillemme, asiantuntijoille, eh, henkilöille, jotka toimivat eh, kentällä ja henkilöille, jotka toimivat hallinnossa. Eli se, mitä me pyrimme tekemään, on se, että pyrimme asteittain saavuttamaan korkeamman tason sisäisessä valvonnassa niin, että tilintarkastus tekisi mahdolliseksi läpinäkyvyyden ja tietyllä tavalla tietynlaisen konsultoinnin, jos voin sanoa näin. Toinen asia, josta esittelijä puhui, oli kulut ja suorat kulut ja niiden vastuullisuus. Nämä asiat ovat sellaisia, että niiden suhteen tehdään paljon tarkastuksia. Tämän vuoksi 7 prosenttia on sisäinen keskustelu noussut, sillä me olemme pyrkineet olemaan keskittymättä näihin hyvin pieniin kysymyksiin. Jokaisen kansalaisjärjestön ei tarvitse näin kaikenlaisia pieniä klemmareita myöten luotella kaikkia kulujaan. Tämä helpottaa heidän tehtäviään. Esittelijä sanoi, että meidän pitäisi myöskin keskittyä ennaltaehkäisyyn, ja todellakin komissio on toiminut näin. On ollut paljon erilaisia asiankirjoja, esimerkiksi viime lokakuussa, jotka keskittyivät katastrofien välttämiseen, ennaltaehkäisyyn, ja tämän tarkoitus on parantaa meidän kestävyyttämme ja kumppaneiden toimintamahdollisuuksia. Olemme myöskin pyrkineet neuvotteluissa neuvotteluissa rahoituskehyksen suhteen varmistamaan sen, että siirtymä kehitykseen on jotakin, mihin kiinnitetään huomiota. Eikö tekee tämän, mutta meidän kumppaneidemme pitää myöskin vastata tähän työhön. Tässä on kysymyksiä koulutuksesta, vaatimuksista ja tässä suhteessa me olemme ehkä jäljessä sitten aivan viimeinen asia. Esittelijä sanoi, että meidän pitäisi sitoutua sitouttaa paikallisten kansalaisjärjestöjen toimijoita. Tämä on hyvin toivottava asia ja me pyrimme siihen, mutta täytyy pitää mielessä, että meillä on muita kumppanuussopimuksia. Meillä on hyvin vahvoja vaatimuksia, jos meillä on paikallisia kansalaisjärjestöjä, me tarkastelemme asioita, kuinka voimme parantaa paikallisella tasolla asioita. Me tutkimme, kuinka pitkälle voimme paikallistasolla mennä ja kuinka voimme parantaa toimia. Haluaisin kiittää tässä esittelijää hänen erittäin hyvästä mietinnöstään, jossa on ehdotuksia ja suosituksia, ja Eko millä niitä seuraa. Kiitoksia. The have here in our midst as well a representative of the European Court. Meillä on myös täällä tilintarkastustuomioistuimen edustaja. Haluatteko kommentoida? Uh, I don't have any specific comment. Ei minulla ole tässä mitään erityisiä kommentteja. Kuuntelin kovin tarkkaan sekä komission vastauksia että esittelijää. Aihe on luonnollisesti meille hyvin tärkeä, kuten tietänette. Mutta tässä vaiheessa liittyen näihin sisäisiin tarkastusraportteihin, eh, niin ainakin eh, tämä ruoka-apuprojektista ne ovat saatavissa sähköisesti ja muut virastot seuraavat. Ainakin me näin toivomme ja odotamme ja olen vakuuttunut, että me kaikki eh, olemme samaa mieltä tästä, ainakin tässä valiokunnassa. Ei mitään sen kummempia kommentteja, kiitos. Okei, okay. is there any member? Hyvä. Haluaako joku jäsen kommentoida? I can only conclude, Mr. Erlaus, that you have been very Tähän on todettava vain, että herra Herinhausen olette hyvin vakuuttava tässä työssä. Meillä on määräaikatarkistuksille tiistaina 15.11, siis ensi tiistaina kello 12. Sitten päätämme tämän asian käsittelyn ja pääsemme viimeiseen kohtaan esityslistalla. Kyseessä on numero yhdeksän. Minun ainoa tehtävänä on ilmoittaa teille, että seuraava valiokunnan kokous pidetään maanantaina 21. marraskuuta iltapäivällä ja keskiviikkona, niin, niin keskiviikkona 23 marraskuuta koko päivän ja 29. päivä myös koko päivä. Kiitoksia ja nähdään ensi kokouksessa. Kokous on päättynyt.